Dear colleagues, please take your seats, ladies and gentlemen. No niin, kollegat, äh, pyydän istuutukaa, hyvät äh, naiset ja herrat, hyvä äh, Saiman puhemies, kollega Murnieci, hyvä komission jäsen Moskovici, toinen toiset kollegamme Molterer ja Artui tulevat liittymään tänne seuraamme pian. Tämä on toinen päivä eh, Euroopan ohjausjakson konferenssia. Hyvää huomenta, herra Molterer. Toivotan eh, tervetulleeksi herra Moltererin Euroopan investointipankin varapääjohtajan ja kollegani herra Artuin, joka, äh, kollega herra Artui, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtaja, on matkalla tänne. Mä oon nyt sitten toinen päivä tätä konferenssia eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Tänään äh, haluamme keskustella siitä, äh, mikä on tämänhetkinen tilanne, finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöönpanoa ja sitten talous- ja rahaunionin vahvistamisesta haluaisimme puhua. Arvoisat kansallisten parlamenttien kollegat, mielellänne kuulisimme teidän kokemuksistanne finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöönpanossa. Äh, tarkoituksena olisi katsoa ähm, sen vaikutuksia. Tarkoituksena oli luoda finanssipoliittinen unioni jota parlamentti ei pystyisi valvomaan ja ohittaa komissio samalla, mutta parlamentti taisteli tätä vastaan, että tämä pidettäisiin menettelyn sisällä, koska meidän mielestäni menettely on demokraattisempi ja tehokkaampi. Se Euroopan resepti menestykselle, sillä tavoin saadaan aikaan tasapaino pienten ja suurten jäsenvaltioiden etujen välillä, köyhempien ja hyvinvoivimpien jäsenvaltioiden välillä, pohjoisen ja etelän, lännen ja idän välillä. Voidaan ratkaista kiistoja vuoropuhelulla ja konsensuksella. Tänään voidaan sanoa, että budjettivalvonnan pääprioriteetti mandaatit, päämenettelyt perustuvat eurooppalaisen lainsäädäntöön, joka on tehty yhteispäätöksellä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on hyvä uutinen. Usean vuosikymmenen ajan Eurooppa on ollut lupaus hyvinvoinnista, rauhasta. Me haluamme, että unionista tulee tämä lupaus jälleen niin, että saavutetaan korkean työllisyyden ja sosiaalisen suojan taso. Meidän täytyisi kiinnittää yhtä paljon huomiota työllisyyteen ja sosiaalisiin indikaattoreihin kuin mitä kiinnitämme huomiota budjetti- ja makrotaloudellisiin indikaattoreihin. Nämä ovat asioita, joista tavalliset kansalaiset ovat kiinnostuneita Euroopassa. Tähän mennessä Eurooppa on keskittynyt talous- ja finanssipolitiikan syventämiseen sen sijaan, se ei ole huomioinut talous- ja rahaunionin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Kuitenkin myös yhteiskunnallisia vaikutuksia on valvottava yhtä tiukasti ja niiden rikkomista on rangaistava, niistä on rangaistava yhtä vahvasti. Esimerkiksi komission tuloustaulu, jonka tarkoituksena on täydentää makrotaloudellisten epätasapainon tulostaulua. Meidän silmissämme on korkea aika EUlle osoittaa, että se puolustaa kansalaisia ja laajentaa sosiaalista ulottuvuutta, erityisesti kun tavalliset kansalaiset maksavat tästä talouskriisistä. Eurooppa on vielä noidankehässä, alhainen inflaatio, alhainen kasa, alhainen kasvu toisaalta, joka vähentää valtion tuloja ja lisää valtion menoja. 25 miljoonaa eurooppalaista ovat vielä työttöminä ja Vaarana on, että jäämme kilpailijoistamme jälkeen. Olemme vuosia alunneet kasvuystävällisiä investointeja täydentääksemme rakennemuutosta. Kun puheenjohtaja Juncker eh, marraskuussa eh, ilmoitti investointiohjelmasta Euroopan parlamentissa, me otimme sen eh, täysin rinnoin vastaan. Investointiohjelman tarkoittaa, että me olemme sitoutuneet uuteen tiehen kohti työllisyyttä ja kasvua. Nyt meidän täytyy ottaa vastuumme ja mahdollistaa investointi suunnitelman menestyminen. Ja tämä on varmasti osa meidän keskusteluamme tänä aamuna, koska kaksi tärkeää toimijaa tässä investointiohjelmassa, komission jäsen Mosk Kovici ja investointipankin varapääjohtaja Molterer ovat täällä keskustellakseen teidän kanssanne. Hyvät naiset herrat, koska kuten ähm, missä tahansa poliittisessa aloitteessa riskinä on se, että investointisuunnitelma saattaa epäonnistua, jos me emme äh, panosta siihen ja kaikki te osaamme. Tämä investointisuunnitelma koskettaa jokaista EUn jäsenvaltiota ja jokaisen on äh, roolistaan otettava tässä. Kansalliset hallitukset, Euroopan investointipankki, kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti. Euroopan parlamentti on valmis täysin tekemään tehtävänsä. Tulevina viikkoina parlamentti tulee suunnitelmaa tarkastelemaan tarkkaan ja kehittämään tapoja parantamaan sitä mukaan lukien demokraattisen vastuullisuuden varmistaminen. Tämä on yksi näistä aiheista, joista keskustelemme tänään. Joitakin yksityiskohtia on vielä viilattava mukaan lukien kriteerit, joilla valitaan hankkeita. Tässä mielessä komission suunnitelma tällaisesta eurooppalaisittain merkityksellisten hankkeiden putken luomisesta on tervetullut. Olen iloinen siitä, että olemme palanneet viimein yhteisön menetelmään. Komissio tekee aloitteen, parlamentti on mukana yhteislainsäätäjänä erityisesti tässä eurooppalaista strategisten investointien rahastossa. Mm, myös se tosiseikka, että EUn budjetti tulee olemaan tässä takuunkeena, antaa tälle hankkeelle todellisen eurooppalaisen ulottuvuuden ja siksipä voimmekin ymmärtää, miksi meillä on nämä panelistit täällä tänään. Kaikkien maiden on rahaa pantava pöydälle, myöskin niiden, jotka eniten kärsivät. Siksi kannatamme tätä neutralisointia, kuten komission tiedonannossa sanottiin liittyen kasvu- ja vakaussopimuksen jouston käyttöön. Tämä on askel oikeaan suuntaan, koska se luo todellisen kannustimen hallituksille ähm, osallistua. Loppujen lopuksi äh, ohjelman menestys riippuu varmasti sellaisista asioista, kuten sen vipuvaikutuksen tasosta ja sen hallinnoinnin tehokkuudesta. Mutta hyvät kollegat, äh, Tärkeintä on saada sijoittajien luottamus jälleen puolellemme, saada luottamusta siihen, että Eurooppaan kannattaa investoida. Se on yhteisen vahvuutemme etu. Yhdessä olemme vahvempia. Yritetään toteuttaa osoittaa e, Euroopan valtava potentiaalia luoda uusia työpaikkoja e, ja mahdollisuuksia kaikille Euroopan kansalaisille kaikissa jäsenvaltioissa. Toivotan kaikille hedelmällistä keskustelua ja nyt mielelläni annan puheenvuoron e, hyvälle kollegalleni Latvian tasavallan Saiman puhemiehelle. works. Yeah. Thank you, Mr. Schulz. Kiitoksia, herra Schulze arvoisa parlamentin puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Ensin ilmaisisin kiitollisuuteni herra Schulzelle hänen henkilökohtaisesta sitoumuksestaan moniin tapa, tapaamisiin, joita Latvia kaudellaan on järjestänyt. Tämän päivän konferenssissa käsitellään eurooppalaista New Deal-sopimusta, rakenteellisia uudistuksia, sosiaalista ulottuvuutta talous- ja rahaliitossa Jokainen istunta on erittäin tärkeä Euroopan kansalaisten kannalta. Tämän takia olen iloinen pannessani merkille, että kutsutut puhujat ovat sekä politiikan edustajia että todellisia asiantuntijoita omilla aloillaan. Muut muutaman taloudellisesti ajatellen vauhdikkaan vuoden jälkeen EU toivottavasti on siirtymässä nyt rauhallisempaan vaiheeseen, vaikka pahin myrsky saattaa olla ohi ja jotakin taloudellista kasvua on palannut, niin tilanne on vieläkin varsin ankara. Tätä suopeampaa tilannetta pitää käyttää älykkäästi hyväksi, jotta estetään vastaavat kriisit tulevaisuudessa. Euroopan unioni tarvitsee selkeän näkemyksen tavasta toimia jatkossa tarvitaan suunnitelmaa, jotta voidaan stimuloida julkista ja yksityistä investointia kasvun ja työpaikkojen puolesta Euroopassa. Ja tässä täytyy pystyä vauhdittamaan kehitystä. Herkkä tasapaino pitää saavuttaa finanssi poliittisen, mukaan lukien investoinnit rakenteellisen ja rahapoliittisten toimenpiteiden välillä. Budjetti, budjetin vahvistamisen pitää toimia yhdessä investointien kanssa harmonisella tavalla. Laajemmin ajatellen Euroopan unionin täytyy ajatella tulevaisuuden rooliaan ja kilpailukykyään maailmassa. Sen täytyy löytää oma ainutlaatuinen ratkaisumallinsa ongelmille, joista monet maat ja alueet maailmassa kärsivät ikääntyvä väestö, pitkä hajaantunut globaali arvokkuus ketjuttaminen ja kuitenkin pitää pitää kiinni tuollaisista arvoista mukaan lukien solidaarisuus ja työelämän ja perheelämän yhteensovittaminen. Eurooppalaisen uud- uuden jaon pitää sopimuksella pitää ottaa huomioon kaikki nämä asiat. Kun investoidaan enemmän yhteiskuntaamme, koulutukseen, teknologiaan ja infrastruktuuriin ja tarjotaan enemmän turvallisuutta tavallisille kansalaisille, tämä tulee johtamaan tehokkaampaan ja dynaamisempaan talouteen. Uskon, että hedelmät taloudellisesta kypsyydestä, osaaminen, koulutus, op, työ, työvoiman kohdalla parantaa oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Nämä askeleet ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan estää kasvava epätasa-arvo, joka johtaa taloudelliseen tai poliittiseen epävakauteen jatkossa. Jos nämä vaihtoehdot halutaan toteuttaa, institutionaaliset järjestelyt, joiden kautta päätöksiä tehdään, niitä täytyy muuttaa. On aivan välttämättömän tärkeää, että emme lankea BKT-fetisismiin, koska se usein peittää taakseen kestävän kasvun. Hyvät naiset ja herrat, me elämme maailmassa, jossa on monia työttömiä ihmisiä, monet heistä nuoria. He tuntevat itsensä syrjään sysätyiksi. Tässä mielessä Latvia, Latvialle sosiaalinen ulottuvuus on, on olennainen osa talouden ohjausta ja koordinaatiota. Se on myös aiheena tämän iltapäivän loppuistunnossa. Ja olen varma, että voin puhua meidän kaikkien puolestamme täällä, kun sanon, että lopullinen tavoite talouspolitiikassa on yhteiskunnallinen hyvinvointi. Taloudellinen ja finanssipoliittiset ongelmat ovat johtaneet huomattavaan huononemiseen, mitä tulee ihmisten kykyyn toimia. Jotta vältetään kriisin syventyminen yhteiskunnassa, meidän pitää kannustaa kollektiivisiin ratkaisuihin, kuten veronmaksuun tai sosiaaliseen yrittämiseen, ja suosia näitä yksittäisten sijaan, kuten maastamuutto tai harmaa talous. Euroopan merkkinä pitäisi olla se, että se pitää kiinni sosiaalista markkinataloudesta ja varmistaa, että kaikkein haavoittuvaisimmatkin yhteiskunnassa eivät jää muista jälkeen. Jos teemme yhdessä työtä, minä uskon, että voimme saavuttaa yhteiskuntia, jotka sopivat paremmin yhteen perusarvojemme kanssa, jos tarjotaan enemmän mahdollisuuksia, demokratia on vahvemmalla pohjalla ja elintaso on korkeammalla tasolla suurimman osan kohdalla. Kansallisten parlamentin edustajien kautta näin myös kansalaiset voivat tulla demokraattisesti edustetuiksi päätöksenteossa, vaikka talouden ohjaus on monimutkainen asia. Edustajien velvollisuus on pystyä välittämään tietoa monimutkaisista vaikeista kysymyksistä selkeällä, ymmärrettävällä tavalla, jotta voidaan vakuuttaa suuri yleisö siitä, että heidän kannattaa antaa tälle toiminnalle tukensa. Tässä mielessä tämänhetkinen Euroopan komission ilmaisut, ilmaisut sitoumuksessa uuteen kumppanuuteen kansallisten parlamenttien kanssa Tärkeitä ehdotuksia tai aloitteita tullaan tässä yhteydessä esittämään ja myös selittämään kansallisissa parlamenteissa, jonne komission jäsenet tekevät vierailuita. Toivon, että tämä konferenssi on foorumi ajatusten vaihdolle ja voidaan käsitellä näitä kysymyksiä yhdessä. Tämän pitäisi toimia myös innoittajana, kun tarkastellaan asioita eteenpäin ja pyritään löytämään uusia ratkaisuja, kun jaetaan yhteisiä kokemuksiamme ovat ne kokemukset sitten myönteisiä tai kielteisiä. Kiitän teitä huomiostanne. Paljon kiitoksia, hyvä kollega Murnietsi. Hyvät naiset ja herrat, me aloitamme nyt sitten äh, keskustelumme. Ensin äh, saa puheenvuoron talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tullista vastaava komission jäsen, hyvä komission jäsen Moskovici. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä Martin, ähm, hyvä varapuhemies, hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin aivan aluksi kiittää Euroopan parlamenttia ja myöskin Latvian parlamenttien mahdollisuudesta, joka minulle on nyt tarjottu komission puolesta äh, että voin keskustella kanssanne tavoista julkista ja yksityistä investointia Euroopassa tukea. Kuten tiedätte, tämä on ensimmäinen prioriteetti, jonka puheenjohtaja Juncker täällä salissa virkaan astuessaan julisti. Tämä tapahtui Strasbourgissa luonnollisesti. Täällä parlamentissa on tärkeää Euroopan kansalaisten eteen, että me voimme näitä toimia tehdä. Kuten puhemies sanoi, komissio 26. marraskuuta esitteli investointisuunnitelmansa, joka on äärimmäisen tärkeä kasvun tukemiseksi Euroopassa, jotta me voisimme vastata ja taistella ähm, sitä riskiä vastaan, jota talouden jähmettyminen aiheuttaa. Suurin osa parlamentin jäsenistä on ottanut tämän ilolla vastaan. Myöskin valtiovarainministerit ja valtionpäämiehet ottivat sen hyvin vastaan joulukuussa. Ja nyt kansalliset parlamentit tarkastelevat tätä suunnitelmaa. Mikä suunnitelman tarkoitus on? Tarkoitus on saada reaalitalouden investointeja liikkeelle, jotta voisimme stimuloida talouskasvua ja työllisyyden syntymistä puutetta, joka meillä on. Tarkoitus on luoda globaali vastaus investointipulaan, joka on hyvin tunnettu. Tarkoitus ei ole vain tarjota rahoitusta. Tämähän on tärkeä osa, mutta meillä on kolme osasta. Ensinnäkin 315 lisää miljardia halutaan saada vuosille 15 17 liikkeelle. Tämä tulee stimuloimaan yksityistä investointia. Tarkoitus on käyttää julkisia eurooppalaisia varoja perustulla tavalla, jotta voisimme houkutella yksityisiä investointeja. Ja tässä kiittäisin Euroopan investointipankin teknistä asiantuntijuutta ja muita asiantuntijoita, jotta Euroopan unioni voisi tämän rahaston luoda. Se on 16 miljardin takuut luonut. Puolet näistä tulee talousarviosta ja 5 miljardia Euroopan investointipankilta. Ja tämä on eurooppalaisen investointirahaston, strategisen investointirahaston pohja tässä korostan, että tämähän on parlamentin jäsenille tärkeää, että mitään negatiivisia vaikutuksia ei tule koitumaan ei Euroopan unionin talousarvioille eikä sen eri osasille. Kyseessä on se, että julkisia varoja käytetään toisella tavalla, jotta voisimme vipuvaikutusta moninkertaistaa tämän rahaston tuella. Euroopan investointipankki noin 63 miljardia euroa Euroopan unionin kanssa yhdessä saa liikkeelle ja me uskomme, että voimme vapauttaa 315 miljardia euroa strategisten projektien investointeihin, sellaisia, jotka tulevat tukemaan kasvua Euroopassa. Tarkoituksena on luoda tietynlainen katalyyttireaktio, jotta voisimme houkutella muita finanssilähteitä, erityisesti yksityisistä lähteistä. Euroopan investointipankki voi myöntää rahoitusta, lainoja, noin 240 miljardia. Tähän varmaankin varapuhemies vielä, puheenjohtaja vielä palaa. Ja tarkoitus on saada liikkeelle näin yksityisiä varoja. Meillä tulee olemaan noin 75 miljardin euron äh, takuut, joiden on tarkoitus tukea ähm, pk-yrityksiä ja kasvua Euroopassa. Me olemme luoneet myöskin konex ähm, vakuudut ja olemme optimistisia tällä hetkellä me emme voi haaskata enää aikaa näiden prioriteettien tavoittamiseksi. Ja varmaankin kaikki täällä jakavat minun kantani. Kaikki toimijat suoraan tai epäsuoraan investointipankin kautta voivat tähän aloitteeseen yhtyä. Tämä on tärkeää, tämä sanon kansallisten parlamenttien jäsenille. On tärkeää taata se, että jäsenmaat osallistuvat vahvasti toimeen, jotta voisimme lähettää vahvan viestin markkinoille. Mitä enemmän jäsenmaat kiinnostuvat tästä välineestä, sitä suurempi vaikutus se tulee olemaan. Tarkoitus on tukea tukia rahastoa likviditeetin kautta tai tukemalla sitä. Äh, kuten tiedätte, ähm, vakaus- ja kasvusopimuksen kautta komissio arvioi tilannetta, tai sitten jäsenmaat voivat alueellisella ja kansallisella tasolla tukea toimintaa ähm, niissä projekteissa, jotka nauttivat äh, Euroopan unionin äh, tuesta. Meidän tarkoituksemme on myös Euroopan investointirahaston toimia tukea pitkällä aikavälillä ja niitä projekteja, jotka nauttivat tässä strategisen investoinnin rahaston tuesta. On hyvin tärkeää tässä yhteydessä ne projektit, jotka valitaan unionin tuen saajiksi, valitaan ei poliittisen, vain asiantuntija valikoinnin kautta. Projekteja ei valita niiden kansallisuuden perusteella eikä jonkin poliittisen päämäärän perusteella, vaan siksi, että niillä on tietynlainen taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja että ne tuottavat lisäarvoa Euroopan unionissa. Korostaisin tässä sitä, että meillä ei voi olla vain tuloksen keskittynyt synnyttä kriteeriä, minä kehottaisin, että jäsenmaiden pitäisi suunnata enemmän investointeja innovaatioprojekteihin. Uskomme, että 40 äh, tai 70 miljardin euron äh, lisä ähm, investointi voitaisiin vuosilla 2020 ähm, vapauttaa. Tarkoituksena on myöskin korostaa sitä, että näiden investointien pitää mennä reaalitalouteen. Meillä on Ähm, Euroopan investointipankin jäsenmaiden ja komission välillä. Äh, merkkejä siitä, että hyvin paljon ähm, innovaatioinvestointimahdollisuuksia Euroopan unionin läpi on olemassa. Meidän täytyy varmistaa se, että markkinoilla olemassa oleva likviditeetti voitaisiin suunnata näihin ähm, elinkelpoisiin tuottaviin äh, investointiprojekteihin. Näitä ovat energiaverkostot, uudistuva energia, jotta voisimme energian lähteitä monimuotoistaa, laajakaista verkot, tutkimuskehitys, innovointi, investointi, koulutusjärjestelmiin, tutkimukseen usein ne eivät saa yhtä paljon tukea kuin kiipelijöillemme. Sitten liikenneinfrastruktuuri luonnollisesti. Äh, tässä verkostojen muodostaminen Euroopan unionin läpi on tärkeässä roolissa. Äh, paremmat kierrätys- ja jätteiden käsittelyjärjestelmät. Kyseessä ei ole siis se, että rahoittaisiin mitä tahansa. Me haluamme investointeja, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeita. Ja siksi me pyrimme tunnistamaan ne projektit, jotka ansaitsevat tukemme. Meillä on työryhmä, joka on jo edennyt tässä ja meillä on tietyn tyyppinen eurooppalaisten investointien rekisteri, jonka kautta pyrimme tunnistamaan äm, tuikelpoisia projekteja ja pyrimme luomaan eurooppalaisille investoijille neuvontakeskuksen, joka tulee äm, valmistelemaan projekteja ja tarjoamaan niille tukea tässä tarjotaan äh, työhön mukaan Euroopan komission asiantuntijuutta, mutta myöskin investointipankin asiantuntijuutta äh, ja luonnollisesti äh, eurooppalaisten rakennerahastojen kokemusta. Ja me haluamme myöskin ryhtyä toimiin, että voisimme oikeusvarmuutta parantaa ja poistaa investointien tieltä esteitä, jotta voisimme olla houkuttelevampia ja luoda kerroin vaikutusta ohjelmalle. Tämä on hyvin tärkeä seikka ohjelmassa. Sisämarkkinat ja rakenneuudistukset, rakenneuudistuksia tulee vielä toteuttaa. Meillä on paljon työtä tehtävänämme. Yhtenäismarkkinoiden tulee integroitua ja erityisesti näin tulee tapahtua palvelusektorilla, infrastruktuurisektorilla ja digitaalisessa eh, digitaalisella sektorilla. Nämä ovat kolme prioriteettia aluetta komissiolle. Meidän täytyy myöskin monimuotoista yritysten rahoituslähteitä yleisesti ottaen tässä yhteydessä. Me haluamme luoda Äh, Jonathan Hillin kanssa ähm, päämarkkinaunionin. Tämä on vielä uusi ähm, unionityyppi. Tässä hyvä puhemies. Ähm, minun kantani meillä on monia avainkysymyksiä tämän investointi suunnitelman suhteen menetyn erittäin nopeasti kiireellisesti toimia. Luotamme Latvian puheenjohtajamaana, totesin näin jo Riiassa vieraillessani, ja luotamme parlamentteihin. Meidän täytyy Ähm, kokoontua yhteen, jotta äh, syyskuuhun mennessä tämä rahasto olisi toimiva meidän tulee tämän rahaston kautta luoda lisää investointimahdollisuuksia olemassa olevien lisäksi. Meidän täytyy keskittyä kaikkein strategisimpiin mahdollisiin investointeihin, joita Euroopan unioni tarvitsee, jotta voisimme tämän investointivajeen kattaa verrattuna kilpailijoihimme. Tarkoituksena on myöskin äm, luoda äh, hyviä motivaatiolähteitä niin, että jäsenmaat, Euroopan investointipankki ja muut toimijat saavat liikkeelle ne tekniset pätevyydet, joita me tarvitsemme. Meidän täytyy olla tässä johdonmukaisia selkeitä ja nopeita. Korostaisin, että komissio tämähän on tietyllä tavalla viimeisen mahdollisuuden komissio on tietoinen vastuustaan. Me keskitymme tuloksiin, käsin kosketeltaviin tuloksiin, joita reaalitaloudessa voidaan tuottaa kilpailukyvyn tukemisessa ja työpaikkojen luomisessa. Kyseessä on nyt se, että muutamme pelin henkeä finanssimarkkinoiden rahoitus reaalitalouteen on jotakin, mikä vaatii läpinäkyvyyttä, tietoa investointimahdollisuuksista, projektien hyvää valmistelua, tukea. Nämä ovat avainasiassa, kun halutaan elinvoimaisia projekteja valita. Me haluamme jatkaa rakenneuudistuksia, saattaa loppuun sisämarkkinoiden integraation jatkaa myöskin tässä mielessä eurooppalaisen ohjausjakson myötä töitä. Euroopan komissio ei usko, että Tämän ohjelman esitellessään se on saattanut työnsä loppuun. Meillä on vielä hyvin paljon tehtävänämme. Äh, hyvä ähm, puheenjohtaja, hyvä puhemies, hyvät kansallisten ja Euroopan parlamentin jäsenet. Nämä keskustelut jatkuvat, ne jatkuvat tulevina päivinä ja kuukausina ja olen varma siitä, että me nyt olemme saattaneet tämän työn hyvin liikkeelle. Parlamentin jäsenet ovat avainasemassa jotta tämä projekti onnistuisi jokainen omalta osaltaan lisärahaston tuen kautta on tärkeässä roolissa ja luonnollisesti tämä investointisuunnitelma on Junckerin komission suunnitelma, mutta se on kaikkia eurooppalaisia hyödyttävä suunnitelma ennen kaikkea. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi Euroopan investointipankin varapääjohtaja Ramol Terer saa puheenvuoron. Good morning, Mr. Hyvää huomenta, puhemies. Äh, puhemiehet, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On suuri ilo ja kunnia olla täällä edustamassa Euroopan investointipankkia. Se on teidän pankki, se Euroopan unionin pankki. 28 jäsenvaltiota ovat investointipankin osakkeen omistajia ja olen iloinen, että minulla on mahdollisuus keskustella äh, teidän, teidän kanssanne äh, kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, koska kontakti ja interaktio parlamenttien kanssa sekä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien parlamenttien kanssa on erittäin tärkeä osa sitä, että investointirahastosta tulee menestystarina. Me tarvitsemme teitä tässä. Hyvä puhemies, te olette yhdessä kollegojen kanssa valinneet hyvän aiheen tälle konferenssille. Tässä on kyse investoinnista, mutta ei, hyvät naiset ja herrat, pelkästään investoinneista. Investoinnit ovat yksi päähaasteista, mutta meidän olisi laitettava tämä haaste laajempaan kokonaiskuvaan. Kokemuksestamme markkinoilla näemme useita erilaisia haasteita siellä tietenkin tämä jatkuva julkista sitten sen talouden konsolidointi. E, sitten on kyse e, sisämarkkinoiden loppuun saattamista e, esimerkiksi energia- tai tieto- ja viestintätekniikan sisämarkkinoista. On rakenne, kyse rakennemuutoksista jäsenvaltioista. Hyvät naiset ja herrat, on kyse siitä, että poistetaan sijoit noudattamisen esteitä. Joskus kutsumme tätä paremmaksi sääntelyksi ja tämä on tarpeen. Hyvä komission jäsen siitä juuri äsken puhui. Se, se on tarpeen sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa ja sitten haasteena on tietenkin investointien lisääminen. Miksi? No koska investoinnit tietenkin ähm, vievät eteenpäin kasvua, lisäävät kasvun potentiaalia ja investoinnit ovat ennakkoehto sille, että työllisyysaste nousee. Tilanne sellaisena kuin se tänään on, on hyvin ongelmallinen. Mm investoinnin volyymi on noin 15 äh, prosenttia alle kriisin huipputason. Joissain maissa sekä julkisen että yksityisen investointin taso on jopa alle miinus 50 prosenttia prosenttia verrattuna vuoteen 2007, jolloin kriisi oli huipussaan. Olemme tehneet tästä joitakin tutkimuksia investointipankissa. Annan teille vain joitakin lukuja kertoakseni teille, missä tilanteessa olemme ja kuinka suuri ongelma on. Euroopan unionin tavoite tutkimukselle ja kehitykselle on 3 prosenttia BKTstä. Tällä hetkellä olemme noin kahdessa prosentissa, jotta voisimme saavuttaa kolmen prosentin. Joka vuosi täytyisi investoida noin 330 miljardia euroa. 330 miljardia siis vain tutkimukseen ja kehitykseen. Toinen puute on digitaalinen agenda, joka tarvitsisi vuotuista eh, investointia noin 55 miljardin euron arvosta. Tai jos haluamme eh, parempia eh, koulutus- fasiliteetteja, niin silloin tähän täytyisi investoida noin 10 miljardia vuosittain. Ja tämä investoinnin puute haittaa kasvua ja työllisyyttä ja se selittää, miksi elpyminen on vieläkin suuri haaste meille kaikille. Mutta miksi investointeja ei sitten tehdä? Tämä on tärkeä kysymys, eh, jota meidän on tarkasteltava huolella. Se, minkä tiedämme markkinoilta ja sijoittajilta, on se, että yksi pääsyistä, miksi investointeja ei tehdä, on luottamuksen puute mm, sijoitusilmapiiriin Euroopassa ja Eh, sääntelyn epävarmuus. Siis luottamuksen puute ja sääntelyn epävarmuus ovat eh, suurimmat esteet ja nämä mukaan luettuna muut ongelmat, esimerkiksi markkinoiden eh, hajautuminen, joka on vieläkin ongelma joissain EUn osissa ja myöskin joissain jäsenvaltioissa täysikyvyttömyys tehdä elinkelpoisia hankkeita äh, sekä teknisellä tasolla että rahoituksellisella tasolla. Samalla äh, tiukat säästökuurit ja mm, sääntelyvastaukset pankkikriisiin ovat äh, rajoittaneet jäsenvaltioiden äh, mahdollisuuksia toimia, samoin kuin kaupallisten pankkien mahdollisuuksia toimia. Viesti on siis se, että maailma Euroopan ympärillä vahvistuu ja meidän on kirittävä maailma kiinni, muuten jäämme jälkeen. Äh, päähaaste meille kaikille siis on se, että yritetään käyttää järkevällä tavalla julkista määrärahaa, eh, jotta saadaan eh, lisäksi yksityistä investointeja yksityistä rahaa ja tällä tavoin investointeja. Julkisia määrärahoja pitäisi käyttää, eh, vain käyttää, vaan niitä pitäisi käyttää järkeviin investointeihin, koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen ja tämä pitäisi suunnitella sillä tavoin, että se vetää puoleensa myös yksityistä rahaa. Tässä on kyse nyt paradigman muutos budjettituista rahoitusvälineisiin. Ja tässä investointipankilla on avoin rooli. Mehän olemme keränneet kokemusta sen jälkeen, kun meidät perustettiin vuodesta 1958 Äh, olen äh, luottavainen siihen, miten teemme yhteistyötä komission kanssa. Se on fantastista, äh, se on hyvä esimerkki siitä, mitä Euroopan toimielinten tulisi tehdä yhteistyötä. Euroopan investointipankki on ollut hyvin aktiivinen heti kriisin alusta vuonna 2008 lähtien. Mm, Jäsenvaltio sijoittajat, osakkeen omistajat laitoivat ylimääräisen 10 miljardia euroa investointipankkiin ja tällä välin me voimme nyt sitten sanoa, että pystymme toimimaan ja me olemme toimineet. Tavoite aikanaan oli, että noista 10 miljardista ähm, käynnistettäisiin 180 miljardin investoinnit ja olemme kyllä ihan oikealla tiellä. Hyvin lyhyessä ajassa saimme nämä 10 miljardia toimimaan. Ja annan tästä teille vielä vähän tietoja. Pääoman lisäyksessä tämä kerroin on yhden suhte 12. Ähm, siis 10 miljardin äh, pääoman lisäys äh, lisäsi investointeja 180 miljardilla. Ja siksi me olemme valmiita äh, viemään eteenpäin tätä eurooppalaista investointirahastoa. Siinä takuu määrä on 21 miljardia. Tämä mahdollistaa sen, että Euroopan investointipankki voi saada voi ottaa korkeamman riskin hankkeita. Miksi? Koska tämä takuu ta, antaa tällaisen ensimmäisen varmuuden Euroopan investointipankille. Tämä, tässä yhteydessä oletamme, että tämä Mm, kerrannaisvaikutus on noin yhden suhteen 15. Tämä on hyvin varovainen arvio. Annoin teille juuri luvut viime vuosilta. Siinä kerrannaisvaikutus oli yhden suhde 18. Komissio mainitsi sen, että tämä on kiireellistä. Kyllä me haluaisimme ajoissa tietää, mitä tässä säädöstekstissä sanotaan tarkkaan, mutta me Euroopan investointipankissa olemme valmiita käynnistämään tämän toiminnan hinnan jopa ennen kuin lainsäädäntö on voimassa mitä tämä rahasto sitten konkreettisesti tarkoittaa. Sillä on kaksi rahoituksellista jalkaa. Toinen on tämä Euroopan investointirahasto, jossa 21 miljardista 5 miljardia annetaan erityisesti PK-yrityksille, lisätään lainanannon kapasiteetteja PK-yrityksille. Tässä puhutaan riskirahoituksesta, bisnesenkeleistä. Ja tällä tavoin Euroopan investointirahasto pystyisi lisäämään kannustettua investointivolyymiä PK-yrityksille noin 75 miljardilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Toinen, luku, toinen jalka on se, joka luodaan Euroopan investointipankkaan. Se on fasiliteetti, jolla voidaan tukea innovointiinvestointia, infrastruktuuriinvestointia. Tämä 16 miljardia on ähm, taku, joka äh, antaa tämän mahdollisuuden ja tämän mahdollisuuden kautta me pystyisimme kannustamaan noin ylimääräisen 240 miljardin investointia. Nämä sektorit, joista olemme komission kanssa puhuneet, ovat liikenne, sosiaalinen infrastruktuuri, tieto- ja viestintäteknologia, resurssiinfrastruktuuri. Me olemme kehittämässä uudenlaisia hankkeita, uudenlaisia tuotteita, pääomatuotteita ja muita tuotteita, koska komissiohan mainitsi myös nämä alueelliset investointirahastot, joissa Euroopan investointi voi myös osallistua näihin äh, rahastoihin pääomallaan. Äh, sitten tästä neuvoantavasta äh, keskuksesta, se on se kolmas jalka. PK-yritysten tuki, infrastruktuuri ja innovoinnit ja sitten tämä neuvoantava. Erityisesti kun luomme näitä vähän kehittyneempiä rahoitusvälineitä. Silloin tarvitsemme sekä teknistä että rahoituksellista neuvoa mm, osallistujille, yksityisille kumppaneille, julkisille kumppaneille. Tämä keskus on komission ja Euroopan investointipankin yhteinen hanke ja pystymme tässä valtaisesti lisäämään kapasiteettiamme. Näemme myös potentiaalia siinä, että pystymme lisäämään yhteistyötä kansallisten kehityspankkien kanssa, erityisesti kun on kyse näistä alueellisista investointifoorumeista. Tämä voisi olla mahdollisuus myös lisätä yhteistyötä niiden kanssa. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi. Euroopan investointipankeille avainkysymys on se, että tämä investointi-ilmapiiri, joka on kehittynyt hyvin paljon viimeisen kuuden vuoden aikana. Ja tänä päivänä likviditeetti ei ole pullonkauva, hyvät naiset ja herrat. Markkinat ovat likvidit. Yrityksissä on riittävästi käteistä. Pääkysymys on nyt se, miten voidaan voittaa makrotaloudelliset epävarmuudet, sisämarkkinoiden sirpaloituminen, esteet sääntelypuolella ja miten toisaalta voidaan äh, vetää puoleensa äh, yksityisiä investointeja, investoijia tukemaan tätä strategiaa tämän uuden välinen kautta. Tämä on uusi väline, uudenlainen lähestymistapa, johon olemme ryhtyneet. Tämä eurooppalainen strategisten investointien rahasto on jo itsessään innovaatio. Se on todella fantastinen ähm, esimerkki siitä, mitä Euroopan toimielivät tekevät yhteistyötä Euroopan kansalaisten edun nimissä. Ja me todellakin, meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia, mahdollisia kykyjämme lisätäksemme työllisyyttä ja investointia. Kiitoksia. Kiitos herra Molterer ja seuraavaksi Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja herra Jean Arthuis. Monsieur le Président. Puhemies. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, olen iloinen voidessani osallistua tähän keskusteluun eurooppalaisesta New Deal-sopimuksesta. Suunnitelma, jota komissio ehdottaa Jean-Claude Junckerin johdolla, on osa vastausta kriisiin, jota EU e on läpikäymässä. Onnistuminen riippuu täydellisestä koordinaatiosta toimien välillä, joihin täytyy ryhtyä, ja meidän sitoumuksestamme Ensinnäkin New Deal-termi saa haaveilemaan. Se on todellinen symboli julkisen toiminnan onnistumista. New Deal tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ryhdytään ratkaisemaan ongelmia, ei jätetä asioita puolelle väliin. Uudi, suuren uudistuspaketin menestys Rooseveltin aikana, joka sai Amerikan talouskriisistä ulos johtui kolmesta tekijästä. Kriisin laajuus vuonna yhdeksän kollektiivinen tietoisuus, että toimet olivat välttämättömiä ja poliittinen reaktio, joka vastasi tilanteen tasoa. Jos amerikkalainen New Deal syntyi historiallisesti samantyyppisessä tapauksessa kuin meillä on nyt huolestuttava työttömyys, pankkikriisi, deflaation vaara, niin se syntyi radikaalisti erilaisessa toimielinympäristössä kuin me täällä nyt. USAssa oli mahdollisuus, että oli vahva liittovaltiojärjestelmä, jossa oli hallinto ja sitä johti presidentti Roosevelt ja kongressi tuki kaikin keinoin tätä talouden elvytysohjelmaa. Julkinen hallinto Amerikassa silloin aikanaan teki päätöksiä. Meidän hallintomme täällä Euroopassa, onko se samalla tasolla? Varmastikin meilläkin on edistymisvaraa kyllä näissä kysymyksissä. Olen sitä mieltä, että euroalueen vaikeudet ovat seurausta siitä, että puuttuu talouden ohjausta ja on oltu oltu liian löysiä, sanot vallalla. Kaikki tapahtui kymmenen vuoden aikana ikään kuin euro olisi nukuttanut kaikki mukaan lukien markkinat ja luottoluokituslaitokset. Tämä Artiklan 13 mukaisesti perustettiin finanssipolitiikan sopimus ja näin Euroopan parlamentin jäsenet aikais ja parlamentin pystyin osallistumaan tähän tilaisuuteen aikaisemmin. Minun täytyy osoittaa, että molemmin osapuolin tuntemukseni ovat vain vähän muuttuneet. Edelleenkin olen varsin hämmentynyt. Edelleenkin me keskustelemme ja vaihdamme mielipiteitä, mutta mitä me oikein päätämme? ketä me valvomme ja minkä puolesta äänestämme. Meidän että valmistaa, että nämä kokoukset ovat hyödyllisiä, rakentavia. Näin pitää varmistaa, että saadaan aikaan euroalueelle hallinto ja legitimiteetti, koska meidän velvollisuutemme on käyttää valvontaetuoikeuksiamme suhteessa päätöksentekoon, vallankäyttöön. On mukavaa tavata parlamentin jäseniä, samoin on mukava jakaa sama valuutta, sama vaihtokurssi silloin, kun talous on suojussa, mutta sitten kun tulee myrskyisen vaihe euroalueella ja sitten on aika lopultakin päättää ja alkaa hallita, niin kenen puoleen silloin kansalaisen pitäisi kääntyä? Keneltä hän on oikeus pyytää tilivelvollisuuteen ja toimialista on kuitenkin pitkä, onko kyse komission puheenjohtajasta, yksittäistä komissaarista tämä asia koskee suoraan tai epäsuoraan, vaiko Euroopan vakausmekanismin johtajasta vai EKPn pääjohtajasta vai e, maailman valuuttarahaston johtajasta vai Euroopan investointirahastosta. Kun ajatellaan eri tapahtumia, on otettu käyttöön uusia välineitä eilen Euroopan rahoitusvakauden väline, samoin vakausvälineet Tällä hetkellä sitten puhutaan eurooppalaista strategisten investointien rahastosta mitä tulee näihin kahteen ensimmäiseen, joilla pyrittiin jakaa liiallista velkaa, niin mietin kyllä tässä, missä määrin parlamentit tätä pystyvät valvomaan. Todellisuudessa mistään ei ole säädetty. Meidän pitää valvoa sitä, että tämä viimeisen Euroopan strategisen investointien rahasto ei sekin säästy parlamentista valvonnasta, jotta se tukeutuisi, kun se tukeutuisi liikaa EIP. En kuitenkaan kiistä tietenkään, miten tämän pankin auktoriteettia ja kokemusta näissä kysymyksissä. Kuten te voitte todeta, eurooppalainen hallinto on hajantunutta ja vähän teho, tehokasta, tehotonta. Hallintoohjaus on tällainen termi, jota lisätään tehtyihin päätöksiin, mutta aivan erityisesti käytetään silloin, kun ei oikein tiedä, kuka mitäkin tekee ja millä tavalla ja missä mielessä. Sitä, mitä Eurooppa todellakin tarvitsee, ei ole enää talouden ohjaus vaan todellinen hallitus. jean Claudein eilinen puhe täällä samassa salissa, kun avasimme tämän konferenssimme, olivat varsin lupavia sanoja ja uskoakseni tämä osoittaa ratkaisevaa uutta vaihetta, mutta kaiken hallituksen pitää alistua parlamentaariselle valvonnalle jos parlamentti on nimensä arvoinen. Vain näissä oloissa voimme tavata parlamentin jäseniä ja on, ei ole vahvaa parlamenttia ilman, että on vahva hallinto, joka pystyy perustelemaan tämän mm, parlamentin valvonnan, eikä ole vahvaa hallintoa ilman vahvaa poliittista ohjelmaa. Euroopan poliittinen ohjelma on euro. Euro jakaa tätä suverenisuutta. Meillä ole vielä ollut rohkeutta valita demokraattista hallintoa ja näin ollen tämä herättää hämmennystä kansalaisten parissa tämä tilanne. Kuitenkin me olemme hyvin ymmärtäneet, että silloin kun tällaisia järjestyksiä syntyy ja joku maa, maata uhkaa maksuvaikeudet, silloin muut e- euroalueen maat panevat kätensä taskuun. Nimittäin kansalliset parlamentit euroalueella, niiden täytyy äänestää välttämättömästä rahoituksesta. Tämä pitkittynyt kriisi ei ole talouden pelkästään, vaan se on erityisesti poliittinen. Ja poliittisen Euroopan hinnalla voimme löytää jälleen tien kasvuun ja työllisyyteen. Eurooppa pääsee kriisistä vain tätä kautta, ja olosuhteet kyllä jo tälle täyttyvät. Ranskaksi New Deal on New Don äh, Nouveau Dawn, se tarkoittaa uutta tilannetta, korttien uudelleenjakoa Euroopan vaalien jälkeen viime keväänä. Peli on avattu uudestaan kovalla tavalla. Meidän pitää vakuuttaa kansalaiset Euroopan paikasta ja roolista, euroalueen hallinnosta, jota johtaa täysiaikainen presidentti, joka on sitoutunut. Tämä tarvitaan poliittinen sekoitus, jossa on työvoimapolitiikkaa ja muuta politiikkaa, kasvu- ja vakaussopimuksia noudatetaan euron, euron liittyviä sääntöjä, mutta kyse ei ole taloudellisesta politiikasta. Ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja tarvitsee y- yhtä ainoa neuvottelukumppania. Se olisi euroryhmän puheenjohtajan tehtävä. Finanssipoliittinen sopimus, vakaussopimus, äh, ja sen artikla 13 sisältää myös artiklan 16, jossa säädetään siitä, että tämä otetaan mukaan Euroopan primäärioikeuteen vuonna 2017. Uusi perussopimusten tarkistaminen on syntymässä ja pitäisi, pitää kantaa tämä riski, tämä epävarma tilanne, jatkuu liikaa. Sitten tarvitaan todellinen euroalueen hallinto, jota johtaa henkilö, jolla on täysiaikainen virka ja jolla on todellinen valtionvarainministerin tehtävä tavallaan. Ja Euroopan parlamentin jäsenet edustavat euroaluetta ja Euroopan parlamenttia ja sitten kansalliset parlamentit ovat hyvässä tilanteessa, jotta voivat painostaa omaa hallitustaan, jotta te, ryhtyvät strategisiin investointisuunnitelmiin. Näin täyttyvät olosuhteet, jotta voidaan antaa Euroopan New Deal-ohjelmalle sen le- de- äh, demokraattinen legitiimi ilman, että sen dynamiikka kärsii. Näin saadaan luottamusta aikaan toimielimän kohtaan kansalaisten parista ki- parissa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Artui. Hyvät naiset ja herrat, nyt meillä alkaa keskustelu näistä puheenvuoroista. Selitän teille vielä kerran nämä säännöt, joista jo eilen sovimme. Minulla on tässä jo pitkä puhujalista. jotka haluavat kommentoida näitä eh, pidettyjä puheita tai yleisesti eh, kommentoida. Eh, toimimme niin, että otamme kolme puhujaa kansallisista parlamenteista, sitten yhden puhujan Euroopan parlamentista. Teemme tämän siinä järjestyksessä, kun nämä puheenvuoropyynnöt on saatu. Ja koska meillä nyt jo on todella pitkä äh, lista äh, puheenvuoropyyntöjä, niin ehdotukseni on, että kukin puheenvuoro olisi maksimissaan kaksi minuuttia pitkä. Jotta meillä olisi mahdollisimman paljon interaktiota äh, täällä korokkeella istuvien ja salissa olevien kollegojen välissä, ehdottaisin, että järjestämme aina kolme neljän mm, puheenvuoron ähm, kaksi neljän puheenvuoron kierrosta ja sitten sen jälkeen täällä aina korokkeella olijat voivat vastata. Jos kukaan ei vastusta, niin toimimme näin. Ensinnäkin herra Kalinets Virosta. First I want to... Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi investointipankin suunnitelmaa haluaisin kommentoida, sillä minä vastaan yhdestä tällaisen suunnitelman toteuttamista Viron parlamentissa. Olli Reeni toi hyvin esiin eilisessä kokouksessa, että pohjoinen naapurimme Suomi on taloudellisessa taantumassa. Ja tiedetään hyvin, että äh, Suomessa fiskaalista stimulointia tehdään hyvin paljon. Siellä koulutus on erittäin korkealaatuista, infrastruktuuri korkealaatuista. Äh, julkinen kulutus on läpinäkyvää ja houkuttelevaa, mutta silti tällainenkään talous ei kasvua ja työpaikkoja pysty luomaan. Tämä ähm, asettaa kyseenalaiseksi Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Tässä ähm, komission jäsen Moskovicin tehtävä on vaikea, kun hän pyrkii analysoimaan näitä tilanteita. Minä olen sitä mieltä, että jotakin puuttuu, jotakin mitä on vaikea mitata, jotakin mikä liittyy työpaikkojen syntymiseen. Kyseessä on yrittäjyys, henkisyys, vapaus yrittää vapaana säätelystä, ymmärtää se, että voiton tavoittelu on hyvä asia, eikä tavoite päästä miljonääriksi ole asia, jota pitäisi vähätellä tai verottaa. Sehän on menestyksen mittari. Ellei Eurooppa ole ylpeä miljonääreistään, me emme saa Sergei Brinseä tai Bill Gatesia, emme saa Elon Muskia Eurooppaan, eikä meillä tule olemaan sen tyyppisiä työpaikkoja, että syntyy muualle näin. Ja tämä tapahtuu riippumatta siitä, kuinka paljon julkisella sektorilla toteutetaan Virossa. Olemme tehneet Skypein kaltaisten yritysten suhteen paljon. Meillä on e-hallintaa, sähköinen äänestysmahdollisuus, sähköinen allekirjoitus ja sähköinen kansalaisuus. Eli äm, me emme yrittäjähenkiä halua lannistaa. Kiitoksia. Herr Kiitoksia. Ja sitten sitten eh, edustaja Paul Vilas Liettuosta. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin korostaa sitä tosiseikkaa, että me hyvin tiedämme sen, että ongelma piilee yksityiskohdissa, Haluaisin laajentaa tätä sanontaa ja sanoa, että eh, pikkupirut ovat eh, yksityiskohdissa ja suuret eh, pirut ovat ehm, näissä filosofioissa. Filosofiat ovat erittäin tärkeitä. Ajatellaan bolshevismia, fasismia, siinä haluttiin tuhota kokonaisia kansakuntia tai luokkia. Jos meillä on hyvä filosofia, meillä on hyvä ymmärtämys suunnasta ja tavoista, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Hyvä filosofia on julkinen hyvä. Ja kun puhutaan uusjaosta, niin meidän pitäisi uudelleen arvioida näkemyksiämme Euroopan integraatiosta. Minun mielestäni individualistinen tai neoliberaalinen paradigma on vallassa tänä päivänä ja minä näen tässä suuria ongelmia. Me aliarvioimme solidaarisuusmekanismin ähm, merkityksen, yhteisen hyvän merkityksen. Haluaisin muistuttaa meitä siitä, että me poliitikot äh, palvelemme julkista hyvää, emme yksityistä. Joten holistinen lähestymistapa uusjakoon olisi sen pitäisi olla meidän keskustelumme aiheena tulevaisuudessa. Kiitoksia. Pos. Sitten seuraavaksi edustaja Pos Saksan liittopäiviltä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, tämä New Deal äh, on suuri historiallinen esimerkki ja meidän pitää huomioida, että äh, tämä mahdollisuus, joka meillä äh, on investointipaketin kanssa, ettemme sitä pilaa erilaisin perustelluin epäilyksiin, joita on tullut esiin kansallisissa parlamenteissa Saksassa ja muulla. Me emme saa sitä sillä tavoin pilata, koska Euroopan unionin hyväksyntä riippuu hyvin paljon tämän investointipaketin menestyksestä. Euroopan kansalaisten on tunnettava, että me haluamme huomattavasti parantaa taloudellista ja yhteiskunnallista realiteettia. Tämä tunne puuttuu suuresta osasta Euroopan unioni ja yhteisin ponnistuksiin meidän on tässä muutettava kurssia. Äh, niin pitkällä emme vielä vuosi sitten ole täällä Brysselissä. Olemme nyt tämän vuoden aikana päässeet eteenpäin ja nyt meidän pitäisi nämä pinnalliset äh, ideologiset keskustelut äh, siitä, että investoidaanko vai säästetäänkö viedä eteenpäin. Tällainen keskustelu vain lamauttaa meitä. Ihmiset haluavat, että toimimme käytännönläheisesti heidän etunsa mukaisesti, oli kyse sitten Kreikasta, Italiasta tai Saksasta. Myös Saksassa me tarvitsemme huomattavaa suurempaa investointeja ja tämä on nyt hyvä vaihe. Meillä on heikkoa kasvua euroalueella Euroopassa ja silloin tämä ohjelma sopii oikein mainiosti. Ja sanon tämän myös liittyen siihen, mitä arvostettu herra Artui ja muut kollegat sanoivat näistä avoimista kysymyksistä, joita on Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamentissa Huolimatta tästä neutraalista valintamenettelystä kaikesta, mitä on suunniteltu, ja tämän äh, minä sanon äh, taloudellisesti vahvan jäsenvaltion edustajana, meidän täytyy äh, varoa sitä, että jako taloudellisten vahvojen ja heikkojen valtioiden välillä Euroopan unionissa ei eh, tätä kautta eh, pahene. Meidän täytyy katsoa, miten voimme auttaa niitä valtioita, jotka apua tarvitsevat, hallinnollista apua tai muuta. Se tuo enemmän kuin monet muut asiat, joita olemme viime päivinä kuulleet. Kiitoksia, herra Pos, ja sitten edustaja Sante Euroopan parlamentista. Thank you, Mr. President Under the rules of... Kiitoksia puheenjohtaja. sääntöjen mukaisesti tavoitteena on, että budjetti on tasapainossa jäsenvaltioissa tai vaje vuosittain on alle 3 prosenttia suhteessa BKT. Yksestä hallituksesta riippuu, miten tähän tulokseen päästään. On väitetty, että hallituksen tilit perustetaan eh, eh, Eurostatin perusteiden mukaisesti, mutta yleensä ei kuitenkaan toimita lisääntymis sen pohjalta, vaan tilin tulosten perusteella. Samanlainen painotus annetaan, vaikka käytettäisiin euro kulkeviin menoihin. Kuitenkin eurot käytettynä investoihin ovat aivan eriarvoisia. Taloudellinen merkitys, kun käytetään sosiaalisiin siirtoihin euroja tai palkko, julkisten palkkojen palkkaukseen eh, maksamiseen. Mitä tulee näihin kasvu- vakaussopimuksen päätöksiin ehtoihin, että nämä voidaan leikata investointeja eikä korjata tämä tilannetta, jotta voidaan hallinnoida menoja kansallisella tasolla. Euroopan komissio vuosittaisessa kasvuselvityksessään on korostanut tätä ongelmaa monta kertaa. Jonkin aikaa on valiteltu sitä, että julkiset ja yksityiset investoinnit ovat laskeneet, niin kuin tänä aamunakin on todettu. Tämä voi olla johtua vahingossa SGB-säännöistä, mutta kuitenkin jäsenvaltioita itse asiassa kannustamaan, kannustetaan leikkaamaan investointeja. Tässä ironista on se, että Junckerin rahasto, jotta saataisiin hallitukset osallistumaan tähän, niin Euroopan komissio ehdottaakin ihan oikein sitä, että äh, vähennettäisiin menoja ja maksettaisiin sitten tätä tätä kautta investointirahastoon ja näitä varoja otettaisiin huomioon SGP-säännöissä. Samaa mallia pitäisi soveltaa julkisiin investoihin, joita suositellaan ja joihin hallitukset ryhtyvät omissa talouksissaan. Kiitos. Eh, paljon kiitoksia, edustaja Sand. Nyt meillä on toinen kierros. Edustaja Saura Espanjan parlamentista. Muuten, hyvät kollegat, pieni hetki, edustaja Saura, jos haluatte nousta seisomaan puhuessanne, niin me yleensä teemme täällä Euroopan parlamentissa, niin siinä on sitten se etu, että suurin osa kollegoista voi nähdä teidät. Mutta valinta on vapaa, voitte jäädä istumaan tai voitte nousta seisomaan. Edustaja Saura, nyt teillä on valinnan vaikeus, mutta teillä on myös puheenvuoro. Gracias, señor presidente Kiitoksia puheenjohtaja. Vakaus- ja kasvusopimus ja uusi komissio kulkevat samaan hyvään suuntaan mielestäni, mutta voidaanko vielä parantaa tätä joustoa, mitä liittyy vakaussopimukseen? kolmesta hyvästä tunnetusta syystä, josta on paljon puhuttu, mutta me haluaisimme kuitenkin ottaa nämä uudestaan esille tässäkin keskustelussa avoimesti. Ensimmäinen kysymys on siinä, että pitäisi suosia ja kannustaa julkisen pääoman mukanaoloa eurooppalaisessa strategisen investointien rahastossa, koska tällä tavalla onnistutaan siinä, että tulee enemmän investointiprojekteja, joilla on myönteisiä julkisen hallinnon vaikutuksia, ovat enemmän läsnä näissä, näiden projektien muka, projekteissa, joita rahoitetaan. Loppujen lopuksi pitää tasapainottaa yksityinen kannattavuus, julkinen kannattavuus samalla tavalla, koska mehän puhumme myös siitä, että vauhditettaisiin kasvua ja taloutta. Ja tämä on ensimmäinen parannusehdotus. Sen toiseksi sulkea pois maatesta korrektiivista, korjaavasta osuudesta, mitä annettaisiin joustoa keskiaikavälillä, kun pyritään tavoitteisiin silloin, kun nämä maat ovat täyttä, toimivat sääntöjen mukaisesti ja kun ajatellaan että keskivälin tavoitteita, silloin kun investoidaan strategisella tavalla tai kun maat suunnittelevat uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia, niin silloin mielestäni ei ole taloudellisesti järkevää toimia näin, koska kaikki maathan kuuluvat ne sitten tähän korjaavan tai ennaltaehkäisevän osuuteen, niin kaikki, kaikkien maiden pitää kuitenkin parantaa potentiaalista talouden kasvumahdollisuutta, miksi sitten näitä maita ei oteta mukaan tähän joustovaraan, mitä tulee keskivälin tavoitteisiin? Sitten kolmas kommentti. Pitäisi erottaa rakenteelliset uudistukset, jotka vaikuttavat myötäsyklisesti, sitten taas toiset eivät. Me vaarannamme elpymisen taloudessa, joka on kuitenkin vasta varsin pientä. Kiitoksia. Senior Saura, das Wort hat jetzt... Kiitoksia edustaja Saura ja sitten edustaja Rosman Itävallan parlamentista. President. Kiitoksia puhemies. Tämä investointiohjelma, jonka Juncker on esitellyt. On erittäin kunnianhimoinen paketti työpaikkojen kasvun ja työllisyyden edistämiseksi, mutta äh, mitattuna sen äh, koko on 21 miljardia euroa, eikä tämä ole siis tuoretta rahaa, eh, joka vipuvaikutetaan 15, 15 kertoimella, niin näitä äh, odotuksia ei mielestäni pystytä toteuttamaan. Muutama mm, kriittinen huomautus tästä investointiohjelmasta vasta syyskuussa 2017. Tämä ehkä astuu voimaan jos halutaan nyt suhdanne vai vaikutuksiin vaikuttaa, niin se on liian myöhäistä. Ja mm, jos julkisin määrärahoin halutaan riskejä pienentää, niin se on hyvä asia, mutta mielestäni liian vähän, koska sijoittajillehan tärkeää on se, että on riittävän voittomahdollisuudet ja riittävästi luottamusta, ja kumpaakaan ei tällä hetkellä riittävästi ole olemassa. Jos siis tämä investointiohjelma voi jotain saada aikaan, niin sitten eh, ehkä jonkinlaista mm, jonkinlaista muutosilmapiiriä, mutta mistään euforiasta ei pitäisi olla kyse. Ja vertaus Rooseveltin New Dealin on kyllä väärä. Jos me halutaan jotain sellaista kuin New Deal, niin silloin tarvitaan investointisuunnitelmaa, ohjelmaa, joka todella ansaitsee tämän nimen. Ja silloin on oltava kyse investoinnista uusiutuviin energiamuotoihin. Sen täytyy olla vihreä investointi ohjelma, eikä pidä tukea ydinvoimaloita ja muuta sellaista, mutta tietenkin jonkinlaisia ennakkoedellytyksiä tarvitaan tällaiselle investointisuunnitelmalle. Ensinnäkin äh, rahoitussektorin voimakkaampi valvonta. Miksi? Koska rahoitussektorilla äh, äh, tehdään vielä enemmän investointeja kuin yksityissektoriin ja sitten tämän pitäisi olla julkinen tehtävä, joka rahoitetaan joko Ähm, Euroopan keskuspankin äh, äh, tai verojen kautta. Kiitoksia. Seuraavaksi Lord Harrison, House of Lords. Puhemies, ylähuone julkaisi raporttinsa eilen koskien Euroopan unionin äm, finanssisäätelyn puitteistoa ja siinä kappale oli omistettu kasvu ohjelmalle ennen kuin Jonathan Hill eilen puhui asiasta. Meillä, oli, meillä on tulossa ylähuoneessa äm, seminaari tästä asiasta. Sharon Boss ja Jonathan Hill ovat puhumassa tuossa seminaarissa aiheesta, mutta minulla olisi äh, Pierre Moskovicille, kollegallemme, kysymys liittyen Euroopan investointisuunnitelmaan ja siihen, onko tämä 15 äm, 15 suhde yhteen julkisen ja yksityisen rahan suhde todellakin realistinen. Tämän myöskin ähm, Euroopan investointipankin edustaja Molterille esittäisin tämmöisen kysymyksiin. Mutta erityisesti herra Moskovitsille sanoisin, että ähm, Yhtenäismarkkinat ovat nopein tie luoda kasvua ja työllisyyttä, mutta liikaa kansallisia parlamentteja jarruttelee sitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta voisimme varmistaa, että meillä on todellinen 28 maan markkina olemassa. Minun omakin maani on syyllistynyt tähän samaan jarritteluun. Sitten äm, budjettivaliokunnan puheenjohtaja Artyi Voisinko pyytää, että kommentoisitte vuosien 2014-2020 talousarviota ja sitä, onko tässä muutos tulossa ei saatavilla olevan rahan määrään sinänsä, mutta siihen, mihin raha suunnataan, että voitaisiin kasvua tukea. Ja lopultakin tässä raportissa Euroopan parlamenttia Shannon Bowlesia kiitellään – Michel Barnierta, joka on poistuva komission jäsen ja myöskin ähm, Elman Van Rompoita hyvin tehtyä. Lord Harrison, uh... Lord Harrison, tämä tulee Euroopan parlamentin uh, kirjoihin. koskaan äh, kuullut yhdistyneen kuningaskunnan edustajaa, joka olisi näin ystävällisesti puhunut meistä. Kiitoksia, Lordi Harrison. Ja seuraavaksi edustaja Ferreira Euroopan parlamentista. Obrigada, senhor presidente. Eu gostava de saudar a comissão. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella komissiota tästä eurooppalaista investointirahastosta ja tästä aloitteesta. Itse asiassa, asiassa tässä tunnustetaan tarve uudelle dynamiikalle EU:ssa ja ilman happeahan talous ei toimi. Minulla on yksi kysymys teille ja haluaisin tietysti myös vastauksen. Olennainen näissä vakaus- ja kasvusopimuksen rakenneuudistuksissa tehdään alun perin julkisella rahoituksella. Näin kollegan aikaisemmin se selitti. Investoinnit ovat estyneet erityisesti maissa, joissa talous on kaikkein huonoimmissa kantimissa ja joissa ollaan liiallisen budjettivajeen järjestelyssä. Kolme tekijää tekee nyt vaikeaksi tämän mekanismin hyväksikäytön ollaan luottamassa. Ensinnäkin tällainen makroehdollisuus, joka mahdollistaa sen, että voidaan leikata rakennerahastoja, jos ei täytetä kasvu- ja vakaussopimuksen säädöksiä. Toiseksi eh, viittaan siihen, mistä herra Saura puhui, on kyse joustosäännöistä. Selitän hiukan. Tehän ette halua, että tämä joustolauseke ulotetaan myös maihin, jotka ovat liiallisen vajeen järjestössä mukana, kun arvostetaan riskejä, puhutaan alakohtaisista riskeistä, mutta ei ollenkaan ole mitään suunnitelmia maakohtaisten riskien suhteen. Loppujen lopuksi ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia maiden kesken. jotka Hankkeet arvioidaan eri tavalla, sama alakohtainen riski on sama, mutta maariski on eri. Eikö tämä synnytä epätasa-arvon pahentumista. Tässä pitää olla varovainen. Kiitoksia kollega Ferreira. No sitten eh, herra Muskovici, sitten Molterer ja eh, sitten Artui. Kiitoksia kaikille puhujille. Haluaisin ähm, kolmen tai neljän asian puuttua aivan aluksi. Haluaisin äh, muistuttaa siitä, että tämä investointisuunnitelma vastaa ähm, arvioon joka on tehty siitä, että Euroopassa on investointivajetta. Puhumme vuosien 2008-2014 välistä vertailusta. Olemme todennäköisesti 15-20 prosenttia matalampi investointi tässä Euroopassa nykyisin on kuin tuolloin vuonna 2008. Niin jos me hyväksymme tällaisen tilanteen jatkumisen, Euroopan unioni tulee menettämään Yhdysvallan rinnalla ensimmäisen äm, talousmahdin roolinsa ja Kiina tai jokin muu maa ää, jo, on tilanteessa, jo, jossa se investoi paljon enemmän kuin me ja me emme kymmenen vuoden kuluttua enää ole etulinjassa talouden alalla. Siksi aivan välttämättä meidän täytyy tämä investointivaje kattaa ja tämä investointisuunnitelma on äm, vapaa vaihtoehtoinen ratkaisu tähän. Se ei yksin luonnollisesti riitä, se tulee jatkaa Kuten mainitsin, jos tämä suunnitelma toimii, äh, tämä pohja meillä on mielestäni ristiriitaa ei ole olemassa tämän investointisuunnitelman ja näiden huomioiden välillä, joita on tehty sisämarkkinoihin tai yrittäjyyteen liittyen. Minä itse äh, lähestyn asiaa laaja mittaisemmin. Komissiolla on kolme eri pilaria. Ensinnäkin äh, valtion vakauttaminen on erittäin tärkeää, että alijäämää vähennetään yhä Meillä on uudenlainen tulkinta säännöistä, kuten tiedätte, joustavampi, kuten komissio on julkilausumissaan maininnut. Ja sitten toiseksi rakenneuudistukset, mikään ei saa niistä saada perääntymään kasvu- ja vakaussopimuksessa. Ne ovat mukana ja ne ovat erittäin välttämättömiä, jos haluamme olla kilpailukykyisempiä. Me elämme avoimessa tilanteessa. Ja tässä viitattiin yrittäjyyteen, on selvää, että komissiomme, kuten edelleenkin komissio, tietää, kuinka varallisuutta syntyy ja työpaikkoja, niitä syntyy yrityksissä ja meillä tarkoituksena ei ole luoda byrokraattista taloutta, vaan markkinataloutta. Markkinataloutta tulee säädellä ja meillä täytyy olla myöskin julkisia välineitä ja yksityisiä välineitä, jotka tukevat investointeja. Näin me pyrimme toimimaan. Sitten toinen huomioni liittyy erityisesti joustavuuteen, johon monet viittasivat näiden eh, jäsenmaiden välineiden suhteen, niiden välineiden suhteen, joita jäsenmailla on käytössä investointien tukemiseksi. 13. Eh, tammikuuta komissio on tehnyt julkilausuman liittyen investointien tukemiseen, jos jokin jäsenmaa haluaa nyt tähän eurooppalaisen strategisen investoinnin rahastoon liittyä, se voi kasvattaa näin uskottavuuttaan ja myöskin osallistua toimiin, ja näitä varoja ei lasketa alijäämämenettelyssä, tämän neljäsen alijäämämenettelyn osalta jäsenmaan kohdalla mukaan olipa sitten ennaltaehkäisevä tai puuttuva menettely kyseessä. Ja myöskin yhteisrahoitus otetaan pois näistä laskuista. Ja miksi teemme näin? Siksi, että me haluamme, että kukaan lannistuisi investoinnin suhteen ähm, finanssi politiikan vuoksi ja siksi, että me haluamme, että jäsenmailla olisi äm, syitä yhä investoida. Tämän viestin lähetämme kansalliselle parlamentille Euroopan parlamentin ja EIPn rinnalla jäsenmaat välineensä kautta voivat yhdessä EIPn kanssa investoida. Sitten kolmas huomio, mainitsin, että tämä investointisuunnitelma on laaja suunnitelma, joka haluaa luonnollisesti tukea investointeja, mutta kohdennetusti. Sanoin alkupuheenvuorossani näin ja toistan tämän. Kyseessä ei ole se, että investoisimme mihin tahansa projekteihin, eikä myöskään sellaisiin projekteihin, jotka ovat liian tuttuja, joiden tuotto on varma. Tietysti meillä on aina solidaarisuutta Euroopan unionissa, mutta tässä investoinnin laatu on tärkeässä roolissa – Kyseessä ovat lisäinvestoinnit. Meidän näkökulma ei ole se, että me haluaisimme luoda investointimahdollisuuksia sellaisille projekteille, jotka joka tapauksessa saisivat rahoituksen jostakin. Kyseessä on se, että me haluamme uutta investointia taloudellisesti tuottavaa luonnollisesti, mutta sellaista, joka tekisi mahdolliseksi päästä markkinoille se niillekin, joille tämä ei aina ole mahdollista. Tässä viittaan EIP. Mielestäni tämä on täysin realistista. Euroopan investointipankki osaa tämän toteuttaa. Euroopan investointipankilla on kolmen A luottoluokitus. Se voi investoida enemmän. Ecofinissä me olemme keskustelleet tästä aikoinaan, kun minä toimin Ranskan valtiovarainministerinä, keskustelimme tässä saksalaistenkin kollegoiden kanssa, kun kun luottolukutuksia käsitellään, minä luotan täysin investointipankkiin tässä. Se on jo osoittanut, että eh, se on pätevä. Ja eh, aivan aluksi tämä investointiväline eh, tulee vastaamaan 73 ehm, miljardia euroa ja me tulemme viuttamaan 315 miljardia. Mielestäni tämä on täysin realistista ja toteutettavissa jälleen kerran tämä suunnitelma on sellainen, että Euroopan unioni toimii yhdessä eri toimielinensä kanssa, jäsenmaat yhdessä ja myöskin Euroopan investointipankki tässä jälleen kerran mukana. Herra Molterer, minä voin jatkaa tästä ja vastata kysymykseen tästä kerrannaisvaikutuksesta kertoimesta. Meidän kokemuksenne tästä 10 miljardista vuonna 2013. Odotimme silloin ja lupasimme silloin, että se kannustaisi äh, investointiin 180 miljardin arvosta. Ja me olemme tässä onnistuneet ja ehkäpä, en nyt äh, tiedä äh, lukuja aivan tarkkaan, mutta tämä kertoin, kerroin on vähintään yhden suhde 18. Tämä on siis se pohja, miksi me olemme ihan varmoja tästä 15 mm, kertoimesta olemme hyvällä puolella sen suhteen. Ja komissio juuri sanoi, että tämä on joustava ja yksityisille sijoittajille ennakoitava. Mm, tämä kerroin voi toimii niin, että tästä äh, takuusta voimme äh, tarjota äh, lainoja, samalla suojella kolmen an luokitusta ja kiinnostaa yksityisiä sijoittajia ja tällä tavoin saamme tämän yhden suhde 15. Tämä on ihan luotettava ja perusteltu olettamus. Me Euroopan investointipankkina tulemme hankkeet valitsemaan – niin, että hankkeen täytyy olla teknisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vahva hanke. Koska me tarjoamme lainaa, niin silloin hankkeen itsessään on tuotettava tuloja, jotka kiinnostavat yksityisiä sijoittajia. Mihin sitten Kolmanneksi jäsenvaltiot teknisesti investoivat. Minä odotan jäsenvaltioiden osallistumista kahdella tasolla. Ensimmäinen on hanketaso, jos mahdollista, ja toiseksi näissä kansallisissa sijoitusfoorumeissa, koska siellä kansalliset valtiot voivat tehdä räätälöityjä ratkaisuja kansallisten kehityspankkien kanssa ähm, ja voidaan äh, katsoa, että miten tämä tehdään äh, kansallisissa investointifoorumeissa. Sitten kohesiosta selkeä vastaus. Junckerin ohjelma on olemassa ainoastaan kohesiopolitiikan tukemiseksi. Miksi? Koska pystymme vetämään puoleemme ja vahvistaa neuvontakapasiteettia esimerkiksi Jaspersia äh, kohesioalueella. Olemme laajentaneet Jaspersin soveltamisalaa. Se ei koske enää pelkästään uusia jäsenvaltioita, vaan se äh, äh, koskee kaikkia kohesioalueita tällä hetkellä ja pitkällä tähtäimellä rahoitusvälineet ovat sellaisia, jotka vetävät puoleensa ja lisäävät absorptiokykyä, rakenneraastojen absorptiokykyä. Ja viimeinen kommentti tästä säilönnästä. Kyllä me odotamme parlamentin päätöstä ja se, että ESIR-rahasto astuu voimaan tämän vuoden syyskuussa, mutta te pyysitte tätä kiireessä ja siksipä olemme valmiita varastoimaan tällä välin ja ennen lainsäädäntöä ja olettamaan, että tämäkin on taattu taattu tällä syyskuusta eteenpäin voimaan tulevalla takeella. Ja viimeinen kommentti. Älkää keskustelko pelkästään tästä Junckerin suunnitelmasta tai esiristä. Ei, tämä on osa laajempaa strategiaa, joka kattaa myös rakennemuutokset, eh, sisämarkkinoiden integraation ja tietenkin myös tämän eh, investointirahaston eh, luomisen. Investointirahaston menestys riittyy hyvin paljon ympäristöön ja erityisesti siihen, että poistetaan sijoitusten edestä esteet. Mutta kuten sanoin, me teemme intensiivistä yhteistyötä komission kanssa ja olemme myös hyvin kiinnostuneita eh, tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, kun tästä eh, neuvotellaan täällä parlamentista tästä lainsäädäntöehdotuksesta, koska siellä on joitakin asioita, jotka ovat meille relevantteja. Esimerkiksi tämän mm, eh, takuun laatu, se on erittäin tärkeää kolmen suojelemiseksi tai tämä lisäysvaikutus. Nämä ovat kaikki asioita, joista haluamme keskustella komission ja parlamentin kanssa. Thank you, Mr. And uh, next uh, uh, we continue with... Uh... Kiitoksia, Molterer. Seuraavaksi jatketaan. Ai herra Artuavia, olkaa hyvä. Merci, merci président. D'abord, je voudrais... Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin tervehtiä Lord Harrisonia. Hän on Euroopan mielisin britti parlamentin jäsenistä ja hänen läsnäolonsa täällä teki mahdolliseksi korostaa sitä, kuinka tämä artiklan 13 vakaussopimuksen artiklan 13 mukainen kokous on tärkeä ja yhdistynyt kuningaskuntahan ei tätä sopimusta ole allekirjoittanut, mutta kiittäisin Lord Harrisonia hänen puheenvuorostaan. Äh, vakaus- ja kasvusopimukseen liittyen muutama sananen. Täytyy sanoa, että sen alku oli hiukan kuoppainen ja me emme ole tehneet investoinnin ja toiminnan välillä tarpeeksi eroa. Äh, huomaan, että siellä ja täällä suositaan sitä, että turvaudutaan sellaisiin malleihin, jossa ähm, luottolaitokset äh, konsolisoivat julkista sektoria. Mielestäni tämä ei ole mikään hyvä ratkaisu ja haluaisin sitä käsitellä sitten liittyen äh, viitannassa Roberto Gualtieriin, joka toimii ähm, talous- ja raha-asian valiokunnassa puheenjohtajana. Me olemme mahdollisimman nopeasti halunneet tarttua oikeusperustakysymykseen, sillä hyvin selkeästikin meillä on kiire ja meidän täytyy nopeasti huomata se, että kun tässä maailmanajassa asiat hyvin nopeasti edistyvät, ja Euroopassa pitäisi tehdä päätöksiä. Meillä on tietynlainen inertia, joka jatkuvasti jarruttaa niitä päätöksiä, joita meidän pitäisi tehdä, joten veto on sen puolesta, että viivyttelemättä tämä väline saatetaan liikkeelle ja jotta voisimme toimia niin, että komissiolla olisi mahdollisuus toimia mahdollisimman nopeasti ja että tässä tulisi todellisuutta tässä suunnitelmassa. Sitä haluaisin kiittää myöskin rakenneuudistuksia, joita jäsenmaiden pitäisi toteuttaa. Minä nimittäin mietin sitä, voiko Junckerin suunnitelma todellisia toteut- tuloksia toteuttaa niillä alueilla, joissa rakennusuudistuksia ei ole toteutettu. Tämä koskettaa PK-yrityksiä ja niiden mahdollisuutta saada rahoitusta. Usein alueella, jossa uudistuksia on tehty, yritykset löytävät rahoituksen, eli uudistuksia täytyy siis jokaisessa jäsenmaassa tehdä, jotta voitaisiin varmistaa se, että yritykset ovat kilpailukykyisiä, ja mielestäni näissä olosuhteissa investointisuunnitelma tulee tuottamaan tulosta. Me voimme kilpailukykyä tukea ja puuttua ö, työttömyystilanteeseen. Tässä muutama huomio, jonka halusin tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Artua. Nyt jatkamme keskustelua. Haluaisin pyytää teitä pitämään kiinni kahden minuutin aikarajasta, josta päätettiin puheenjohtajistossa. Nyt kolme kansallista parlamentin jäsentä ja sen jälkeen Euroopan parlamentin jäsen ja sitten uusi kierros ja sitten täältä tulee vastaukset. Senaattori Gereri Italiasta, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puhemies. Olen samaa mieltä puhujien kanssa, että jotta voitaisiin uudelleen käynnistää ja vahvistaa vahva elpyminen Euroopan, alueella, keskipitkän aikavälin investointia, julkista ja yksityistä investointia eri aloilla tarvitaan todella ja sillä tavoin voitaisiin luoda uusia kasvun lähteitä sekä kysynnän että tarjonnan alueella, joten tämä äh, keskipitkän aikavälin äh, investointi, se ei pitäisi olla mikään väliaikainen väline, vaan sen tulisi olla strateginen väline äh, Euroopassa ja euroalueella. On erilaisia ennakkoehtoja, että saataisiin menestyksekäs uusi investointiohjelma, kuten tämä, jota on ehdotettu. Mainitsen tässä kaksi. Ensinnäkin tämän investointiohjelman pitäisi olla riittävän iso, jotta sillä olisi todellinen taloudellinen vaikutus. On arvioitu, että investointia puuttuu Euroopasta jo 350 miljardia euroa joka vuosi kriisin alusta asti, joten tämä on paljon enemmän kuin tämä ohjelma, jota nyt on ehdotettu. Ja me tiedämme, että optimistisin skenaario on sellainen, että noin 100 tai 105 miljardia investointia tästä tulisi vuosittain, joten minun kysymykseni on, että tämä on hyvin ähm, älykäs investointirahasto rahoituksellisesta näkökulmasta, mutta mutta suuri riski on se, että se ei tule äh, tuomaan riittävää taloudellista pontta. Ja toiseksi olen äh, täysin samaa mieltä siitä, että tarvitaan teknistä valvontaa ja investoinnit on valittava teknisellä tasolla, eh, niin, eh, mutta me tarvitsemme kokonaista taloudellista strategiaa, jotta tämä voisi olla tehokas, eikä minä näe kovinkaan paljon tätä strategiaa. Miten yhdistämme tämän investointisuunnitelman muihin eurooppalaisiin ohjelmiin? Eh, tavoitteet pitäisi myös valita teknisen arvioinnin pitäisi olla ennakkoehto eikä ainoa arviointi, jota pannaan täytäntöön. Muuten uhkana on se, että elpyminen jää hyvin alhaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Orua Ranskan tasavallan kansaskokouksesta ja Emil Sjöström, äh, Ruotsista voi valmistautua. Kiitoksia puheenjohtaja puolestani. Haluaisin kiittää teitä tämän äh, kokouksen järjestämistä eurooppalaisten New Dealista. Minusta tuntuu siltä, että täällä on paljon puhuttu siitä, että pitäisi palauttaa investoijien luottamus. Olisi hyvä löytää myös kansalaisten luottamus takaisin. Ja tältä kannalta katsottuna, mitä puhemies Schulz äsken sanoi, kun hän sanoi, että ainoa BKT-kriteeri ei vielä riitä. Täytyy lisätä ympäristö- ja sosiaaliset indikaattorit mukaan. Tämä on vähän samansuuntaista, mitä Ranskassa hiljattain hyväksyttiin, nimittäin uudet kriteerit äh, rikkauden indikaattoreista. Itse asiassa köyhyyden lisääntyminen Euroopassa tällä hetkellä on todella huolestuttava aihe ja talouden sosiaalinen ulottuvuus täytyy jatkuvasti ottaa huomioon. Minusta tuntuu siltä, että tältä kannalta katsottuna täytyisi alkaa miettiä sellaista ajatusta, että annettaisiin tavallaan minimi kaikille Euroopassa, koska sosiaalisesti tämä on välttämätön tämän hetken tilanteessa muut tästä ei tule sellaista alfa ja omega, jonka pitäisi ratkaista kaikki Euroopassa. Nyt sitten Junckerin suunnitelmaan valintakriteerit, vaikka Ensinnäkin he, kiitän herra komissaaria täsmennyksistä, joita saimme. Tämä ei ole kuitenkaan tarpeeksi selkeää eikä yksinkertaista, jotta voisimme rauhoittua näistä vaikutuksista, joita syntyy Euroopan strategisen investointien rahasto. Siinä on täsmällisiä eri aihepiirejä, mutta mi- millä ehdoin tätä valvotaan, mikä on demokraattisen valvonta täsmällisesti ajatellen. Herra Juncker eilen sanoi, että nyt on Euroopan hallitus saatu aikaan tavallaan ja tältä kannalta katsotaan tarvitaan myös demokraattista valvontaa, jota kansalliset parlamentit harjoittavat, että sitä pitää vahvistaa, mutta asiat eivät ole ollenkaan selvät tämän suhteen. Ja lopettaisin vielä siihen, että mitä tulee yhteisrahoitukseen, vielä ei ole tarpeeksi sellaisia asioita, jotka kertoisivat, mihin valtiolla on oikeus ja minkälaisia säädöksiä on suunnitella, jotta otettaisiin huomioon vakaussopimuksen korjaava osuus. Jos voisitte tätä selittää, olisin kiitollinen. Kiitos. Next, uh, Mr. Chelsea. Seuraavaksi herra Chelström ja herra Ali Vil voi valmistautua. Tack så mycket. Jag eh, skulle vilja ansluta mig... Kiitoksia puhemies. Haluaisin eh, yhtyä niihin puhujiin, jotka puhuivat innovaatioiden tekijöistä Euroopassa. Hehän ovat ne, jotka investointeja tarvitsevat luodakseen työpaikkoja, joita me haluamme. Meidän täytyy tehdä turvallisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi investoida Euroopassa. Erityisesti tilanteessa, jossa on vaikeuksia, on hyvin helppoa nähdä, miten meidän tulisi toimia. Investointien pitäisi olla helpompia, edullisempia yksinkertaisempien pk-yritysten kohdalla meidän pitäisi uudelleen arvioida verotusjärjestelmiä. Tällä hetkellä me liika verotamme yrityksiä ja meidän täytyy myös poistaa esteitä, joita on markkinoilla, jotka estävät monien yrittäjien pääsyn markkinoille. Heille hyvin usein on vaikeaa tai mahdotonta uutta yritystä perustaa. Meidän täytyy keskittyä myöskin siihen, että luomme uusia työpaikkoja sen sijaan, että suojelisimme vain vanhoja työpaikkoja on aina vahingollista taloudelle käyttää tukiaisia vanhojen työpaikkojen suojeluun sellaisten, joilla ei ole tulevaisuutta. Tämä ei ole tapa päästä eteenpäin. Meidän täytyy tarkastella rakenneuudistuksia. Ihmiset viittasivat parempiin yritysolosuhteisiin, että investointisuunnitelma luo. Minä haluaisin keskittyä siihen, missä Euroopan parlamentti ja komissio voivat todellakin toimia moottoreina jäsenmaissa. Kiitoksia. Madame. Kiitoksia, seuraavaksi herra Ali. Ja sitten rouva Kutsäk pystyy valmistautumaan. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia arvoisa puhemies Nyt lopultakin johtuen herra Junckerin toiminnasta voimme saada aikaan todellisen investointisuunnitelman. Tämä on todella odotettu, jotta näin saadaan rahoitusta yksityiseltä sektorilta. Tämä suunnitelma on kuitenkin liian pitki, jotta se voi täysin korvata puuttuvaa julkista ja yksityistä investointiosuutta toimenpiteitä on ilmoitettu, miten pystytään varmistamaan tuloja vaikeusoloisista jäsenvaltioista Ajattelen tässä EKPn päätöstä alkaa arvopaperiosto ohjelma 60 miljardilla eurolla kuukaudessa. Tämä kutsutaan määrälliseksi elvytykseksi samanaikaisesti hiljattain on saatu aikaan kasvua joissakin pääkumppanimaissa. Tämä voisi olla lisävauhdittaja kasvulle unionissa, mutta jos me voimme palata vielä tähän investointisuunnitelmaan, niin haluaisin hiukan lisäselvennyksiä. Kuten tiedämme, kaikkein tärkein osa on rajatalouden hankkeiden rahoittaminen rahoitetaan suoraan tuottavia, kestäviä projekteja, jotka tuovat lisäarvoa e Euroopan sosiaalimarkkinataloudelle. Pitää myös innostaa yksityisiä ja julkisia että saadaan kasvua ja työpaikkoja. Kaikki ovat yhdentyneet saman tavoitteen taakse, mutta kun ajatellaan hankkeen valintaa, miten varmistetaan, että perusperiaatteet prosessissa mahdollistat sen, että saadaan odotettua potentiaalia toteutetuksi käytännössä. Tässä on kaksi lähestymistapaa, jotka vaihtelevat e-, eurooppalaista investointituosta infrastruktuurille ja tutkimukselle ja kehitykselle, tuetaan suurta määrää pieniä hankkeita, joita tehdään alhaisella tasolla PK-yrityksissä. Vielä lisäksi haluaisin tässä korostaa, että uskon vahvasti, että kaikki pitäisi tehdä niin, että varmistaan se, että mikään jäsenvaltio ei jää investointisuunnitelman ulkopuolelle riippumatta hankkeista. Tarvitaan hyvää yhdistelmää hankkeet ovat erittäin tärkeitä, jotta pystytään vastaamaan ongelmiin. Lopetan no, ihan kohta. Täytäntöönpanosta vielä onkaan mitään edusta, edeltäviä arviointia, minkälaisia tuloksia voidaan saada, kun lisätään äh, täytäntöönpanoaikaa. aikaa ne ovat tärkeitä kysymyksiä ja vastauksessa pitäisi kuulla, mikä on tavoite ja miten se saavutetaan vuosien aikana. Kiitoksia. Thank you. Next, uh, madam. Kiitoksia. Sitten rouva Busek, Sekosek ja edustaja Niskas sen jälkeen. Hvala, Puhemies, Slovenia on kehittynyt poliittisen ja taloudellisen vakauden kautta ja me ymmärsimme, kuinka tärkeää on investoida ja tehokkaasti käyttää eurooppalaisia määrärahoja. Me olemme menneet talouskasvun ja julkisen talouden vakautuksen tielle ja siksi Slovenian tasavalta haluaisi tukea tätä investointiohjelmaa, erityisesti kun se menee siihen suuntaan, josta on puhuttu. Meidän on ajateltava tätä eurooppalaista strategiaa eh, ja siitä, minne kaikki nämä rakenneuudistukset meitä vievät. Ja siksi meidän mielestämme yksi pää haasteista on näiden kaikkien toimenpiteiden yhdistäminen ja suuntaaminen kohti yhteistä tavoitetta. Yksi tämän ohjelman eh, myönteisistä puolista on se, että se ei koske ottaa pelkästään rahoituksellisia välineitä, vaan joitakin teknisiä ja rahoituksellisia välineitä tai toimenpiteitä. Me juodaan, luodaan näitä neuvoantavia keskuksia. Mm, on vielä ongelmallista, että niiden rakennetta ja rahoitusta ei ole vielä määritelty, koska meillä on samankaltaisia rakenteita, emmekä halua tehdä kaksi kertaista työtä. Jos haluamme luoda uuden neuvoantavan keskuksen, niin silloin meidän täytyy äm, korostaa kansallisten kehityspankkien roolia ja nostaa esiin myös kaikkia hyvin toimivia esimerkkejä. Näiden hankkeiden valintakriteereiden ei tulisi syrjiä pieniä jäsenvaltioita eikä myöskään lamauttaa niitä jäsenvaltioita, joissa primäärirahoitusvälineitä ei ole vielä riittävästi kehitetty. Haluaisin myös tukea sitä, että näitä toimenpiteitä tulisi käyttää olemassa olevia eh, toimenpiteitä täydentävänä. Haluaisin myös kiinnittää huomionne siihen, että eh, kansalliset eh, osuudet, maksuosuudet, jotka voidaan vähentää vajeesta, niin meidän tulisi miettiä myös yhteisrahoitusta. Tässä Liettuasta ja Madame Keller valmistautuu laba diena ponios ir ponai laba diena gerbiamas pirmininke. fizikoje mes dar prisimenam nuo mokyklos laikų energijos tvarumo dėsnis. atsimenat kuris. Kiitoksia puhemies. Muistelen fysiikan tunneilta energian lakia. Se ei koskaan katoa energiaa, vaan muuttaa muotoaan. Tätä samaa lakia voidaan soveltaa talouteen. Tämä tarkoittaa sitä, että raha ja omaisuus eivät katoa, ne vain muuttuvat eh, taskusta toiseen. Eilen mainittiin, että yksi prosentti rikkaimmista ihmisistä maailmassa kasvattaa omaisuuttaan. Ja investointisuunnitelma, jonka puheenjohtaja Juncker esitti, suunnittelee, että 5 ähm, miljardia tästä EIPltä, 16 miljardia Euroopan unionin talousarviosta ja näin saataisiin 300 äh, miljardia yksityisiä investointeja. Tämä on erittäin mielenkiintoinen suunnitelma, erityisesti jos se eurooppalaisia ähm, rahastoja tukee, mutta tavoitteen pitäisi olla seuraavanlainen. Tarkoituksena ei pitäisi olla se, että Euroopan unionin talousarvion tavoitteita tai Eurooppa 2020 tai horisonttiohjelma kärsisivät tai CIF-ohjelma. Ja toisekseen näiden kulujen pitäisi olla kohdennettuja erityisesti ottaen huomioon sen, että ei vain kaikkein varakkain prosentti näitä varoja maailmassa odottaa, vaan ottaen huomioon se, mikä tilanne on 99 prosentin kansalaisten keskuudessa. Eli varojen jakoon pitää kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Madame Keller ja Mr. Schaffhauser valmistautuu. Sen jälkeen paneeli vastaa ja otamme vielä seuraavan kierroksen tämän jälkeen. Madame Keller, sinulle. Messieurs les présidents, euh, Fabienne Keller. Arvoisat puheenjohtajat, Fabienne Keller, Strasbourgin Anneksi Pariisin senaatista korjaa puhuja. Mutta olen Strasbourgista, jossa Euroopan parlamentti istuu, ja olenkin tyytyväinen voidakseni olla nyt tänään Brysselin täysistuntosalissa. Me olemme kaikki iloisia Junckerin investointisuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on saada vauhtia julkisiin ja yksityisiin investointeihin. Monet kollegat ovat jo sanoneet, kuinka paljon tässä on järkeä, kun ajatellaan työpaikkojen luontia. Haluaisin lisätä aivan erityisesti, että työllisyyden kannalta tämä on uutta toivoa antava toimi kai tälle nuoriso, mutta on kuitenkin kohtia, joita pitää vielä selventää. On odotettu tästä vaikutuksia. Tämä pitää vielä nähdä, toimiiko tämä 15 kerroin tarvitsee vähän todisteita tuekseen. Ja jos sallitte, herra investointipankin johtajista, on ihan sama kuin annetaan varoja pankille, jotta se pystyy lisäämään sitten luototustaan ja laatia sitten hankkeita, joihin liittyy tällainen kerroin. Toinen asia, jäsenvaltioiden osuudet, maksuosuudet, ei oikein nyt tiedetä, miten tämä rahoitus tullaan varmistamaan, mutta ne sulettaisiin pois budjettivajeen laskelmasta. Miten tämä tulee konkreettisesti toimimaan? Kolmas kysymys Entä sitten hankkeet, jotka voivat olla innovoimia, mutta niillä on heikompi eh, eh, vipuvaikutus esimerkiksi tutkimuksen alueella? Otetaanko huomioon yliopistot ja tutkimus innovatiivisen sektorina? Ja sitten neljäs kysymys, min- miten valitaan hankkeet? Mikä rooli on jäsenvaltioilla? Mikä rooli kuuluu Euroopan strategisen investointien rahastolle, miten sitä hallinnoidaan. Ja niin kuin kollegamme Rova Ferreira, haluaisin sitä kysymyksen, miten analysoidaan riski erityisesti maissa, jotka ovat kärsineet kriisistä. Riski voi olla korkeampi, mutta vipuvaikutus taas voi olla vastaavasti suurempi. Next, uh, Mr. Schaffhauser. Kiitoksia, herra Schaffhauser, ja sitten paneeli. Toinenkin strasburilainen käyttänyt puheenvuoron. Hyvät kollegat, valitettavasti pelkäänpä, että tämä investointi- ja kasvusuunnitelma ei tule toimivaan. Syyt ovat moninaisia. Jos me haluamme taantumasta yli ja eurokriisistä yli, jos olisimme halunneet päästä näistä eroon, meidän olisi pitänyt näihin rakenteellisesti alijäämäisiin maihin ennen kaikkea investoida rakenteellisesti alijäämäisiin maihin investointi on erittäin tärkeää, sillä muutoin me olemme tilanteessa, jossa koko euroalue hajoaa, kun taantumista ja työttömyyttä näissä maissa yhä enemmän esiintyy. Meidän olisi kuitenkin pitänyt luoda projekteja, ne pitäisi valmistella itse. Eivät ne synny itse itsestään ja niitä pitäisi erityisesti valmistella vihreän talouden alalla ja toisaalta meidän pitäisi myöskin saada sellaista rahoitusta, joka ei vastaa vain pääomaa ja vaikutusta luo, vaan joka vastaa todellista tarvetta, joka meillä äm, voisi olla. Ei vain siksi, että me pankkeja auttaisimme ja tällaista valheellista valuuttaa tukisimme, vaan siksi, että me todellisia projekteja voisimme tukea. Meidän olisi pitänyt Montin Bassadinin tuella toimia näin ja myöskin Ranskassa toimia näin, mutta te täysin hylkäsitte tämän lähestymistavan ja mielestäni Tämä on paha asia, sillä en ymmärrä, kuinka te tällaisen vipuvaikutuksen pystytte luomaan, jos massiivisesti investoitte näihin alijäämäisiin maihin. Jos te ette näin toimi, jos te ette näitä projekteja valmistele, jotka erityisesti vihreän talouden alalla olisivat tarpeen, tämä ongelma ei ole säätelyongelma, vaan se, että investointeja ei näihin rakenteellisen alijäämän maihin tehdä. Te ette saa vastauksia, eivätkä markkinat tule vastaamaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi paneelin vuoro. Alamme herra Molterista, joka joutuu poistumaan muutaman minuutin kuluttua, ja sen jälkeen komission jäsen Moskovitsi ja sen jälkeen herra Artua. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin tästä koosta. Antaakseni teille näkemyksen tästä. Me tietenkin komission kanssa olemme kysyneet jäsenvaltiolta tästä potentiaalista. Ja saimme tämän tunnetun hankelistan, jossa sanotaan, että 1,3 miljardia, ja me katsoimme asiantuntijoiden kanssa, mikä potentiaalisesti toteutetaan seuraavan viiden vuoden sisällä, ja heidän oletuksensa on se, että se tulee olemaan noin 500 miljardia, eli Tämä, on, tämä 350 ei ole kovinkaan kaukana siitä, mitä jäsenvaltioilta saamme. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että EIBn klassiset investoinnit tulevat jatkumaan tämän Junckerin rahaston lisäksi. Ja julkinen investointi on vielä päälähde taloudelliselle toiminnalle Euroopassa tulevaisuudessa. Meidän pitäisi lähteä mm, käyntiin tämän kanssa ja luoda kokemuksia. Sitten meidän, teidän pitäisi tehdä suuri ero sen välillä, mitkä sektorit voivat ähm, saada rahoitusta tästä, äh, liikenne, sosiaalinen infrastruktuuri, ympäristö ähm, ja niin poispäin. Ja sitten hankevalinnat, äh, koska alojen valinta on eri asia kuin hankkeiden valinta. Ja äh, Muistakaa, että yksityiset sijoittajat menevät vasta tähän mukaan, kun asiantuntijat tekevät tämän kunnollisella tavalla. Ja tämä on tietenkin Euroopan investointipankin kapasiteettia, koska näiden hankkeiden on oltava teknisestikin kestäviä ja tämä eron tekeminen on mielestäni tärkeää. Ja kolmanneksi meillä on nämä kolme pilaria, ja pyytäisin, että ottakaa nämä kolme jalkaa huomioon. Ensinnäkin äh, PK-yritysikkuna, joka kattaa äh, e, startupit, riskipääoman, bisnesenkelit, mikrorahoituksen e, ja innovoinnin rahoitus, äh, e, Euroopan investointirahasto ja sitten Euroopan investointipankin avulla suuret investointirahoituksen. Sitten meillä on mahdollisuus ottaa suurempia riskejä tämän takuun kautta ja tällä tavoin pystymme viemään etemään invest- innovointia. Ja tässä on kyse e, ei vain klassisista asioista, vaan myös informaatio- ja viestintäteknologiasta esimerkiksi. Ja sitten kolmas jalka on tämä neuvoantava keskus. Meillä on tietenkin integroituja olemassa olevia neuvoantavia palveluita, kuten tunnettu Jaspers, mutta olemme komission kanssa valmiita myös laajentamaan soveltamisalaa ja kapasiteettia, koska erityisesti rahoitusvälineiden kohdalla näemme, että tähän on suurta tarvetta useissa jäsenvaltioissa. Sitten tästä kertoimesta, kuten sanoin, tämä on olettamus, joka on varsin varovainen, se perustuu meidän kokemuksiimme. Me olemme valmiita keskustelemaan tästä myös yksityiskohtaisesti. Tämä riippuu hyvin paljon ja tässä haluan nyt olla ihan äh, kristallin kirkas. Tämä riippuu hyvin paljon lainsäädännöstä, koska takuun laatu on erittäin tärkeä Euroopan investointipankille ja sitten paljon kiinni myös hankkeiden laadusta, koska sillä tavoin voidaan kiinnostaa yksityisiä sijoittajia. Nämä ovat erittäin tärkeitä tämän kertoimen luomisessa. Ja sitten alueellinen Euroopan investointipankin läsnäolo. Mitkä ovat Euroopan investointipankin tämänhetkisen aktiviteetin päämaat. Espanja, Italia, Ranska, Puola ja Saksa. Kuten huomaatte, me toimimme erityisesti maissa, joita tekin täällä mainitsitte, ja myös ohjelmamaissa olemme aktiivisia. Ja viimeinen kommentti mm, hyödyllistä meille kaikille on se, että tämä on osa suurempaa kokonaiskuvaa. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että tämän tulisi kuulua strategian. Esimerkiksi pääomamarkkina-aloite on tärkeä elementti tällaisessa kattavassa strategiassa, koska kun vedämme puoleemme pääomamarkkinoita Euroopassa, niin vedämme mm, puoleemme myös tätä Junckerin aloitetta. Nämä asiat on nähtävä yhdessä. Ja siksipä, hyvät kollegat, täällä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa Euroopan investointipankki on valmiina palvelemaan. Me tarvitsemme vahvaa ja hyvin selvän lainsäädäntöperustan tälle Junckerin aloitteelle ja me tarvitsemme asiantuntevia kumppaneita sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella, jotta parhaat hankkeet valitaan, suunnitellaan ja pannaan täytäntöön. Sitä me tarvitsemme. Kiitoksia. Thank you very much, sir, Mr. Kiitoksia, herra Seuraavaksi Pierre Moscovici Euroopan komissiosta, ole hyvä. Le vice-président de, de... EIPn varapääjohtaja herra Molsen vastasi olennaisen osan kysymyksiä, joita meille yhteisesti tehtiin. Tiivistäisin asiaa seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, eikö ole vaarassa se, että investoinnit eivät riitä? Tämä, tässä kysymyksessä on tiettyä epäilyä Samoin ehkä Junckerin suunnitelman suhteen ei ole määritelmää kaikesta uudesta, mikä on rohkea. Se siihen liittyy tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta haluaisin sanoa teille, että kun määritellään investointisuunnitelmaa, EIPn avulla olemme ottaneet huomioon tämänhetkisen tilanteen julkisessa taloudessa, EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Ja olen vakuuttunut, ja tästä tämän voimme osoittaa että tämä realistinen suunnitelma. Haluan sanoa kuitenkin kaksi asiaa. Asia. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että on totta, että rahastolla on tärkeät kerrannaisvaikutukset, mutta me olemme ottaneet käyttöön äh, raho- rahoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, ja kokemus, jota jo on olemassa EIPstä, se on aika vakuuttava ja rauhoittava. Sitä tietysti pitää valvoa tätä kaikkea ja seurata ja kertoa toisaalta asioista etenemistä sekä kansalliselle parlamentille että Euroopan parlamentille. Olen myös tietoinen siitä, että että Euroopan investointitarpeet ovat paljon suurempia kuin 315 miljardia euroa. Mutta ei pidä unohtaa, että tämä suunnitelma toteutuu lyhyellä aikavälillä. Kuuden kuukauden aikana perustetaan rahasto syyskuussa, se on operatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden vuoden aikana ei sitäkään ole käytetty 350 miljardia euroa. Minä toivon ja minä uskon, että kun näin teemme, jopa ylitämme tämän summan. Ja jos tämä on menestys, niin kuin uskon ja toivon, ja herra Juncker sanoi itse täällä samoin, niin silloin pystymme pidentämään tätä suunnitelmaa. Uskon, että todellisuudessa tämä tulee noin 100 miljardia euroa lisää ehkä kymmenen vuoden aikana. Tähän suuntaan ehkä pitää mennä. Ja itse asiassa tämä suunnitelma on ensimmäinen vaihe. Toiseksi val- hankkeiden valintaprosessista, olen pannut merkille, että täällä on tästä sanottu, valintaprosessi tulee olemaan avoin. Tässä tulee toimimaan tietty työryhmä. Meidän pitää valita kestäviä, kannattavia hankkeita. Täytyy sanoa tässä, että ensimmäinen asia, johon meidän pitää ryhtyä, on varmistautua siitä, että nämä ovat lisäinvestointeja ja kohdennettuja investointeja alueisiin, jotka jo täsmensin tässäkin. Pitää, tarvitaan yksityiskohtaisen täsmennyksiä tullaan arvioimaan suunnitelmia. Olen tietoinen myös kommenteistanne, kun, kun sanoit, että samanaikaisesti ilman, että ilman oikeudenmukaista palautusta otetaan huomioon kaikkien vaikeimmassa tilanteessa ovat maat. Itse asiassa tähän liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se seikka, että jousto, niin kuin komissio on määritellyt, sitä sovelletaan maihin, jotka kuuluvat tähän e-, ennaltaehkäisevään osuuteen, eikä niinkään korjaavaan. Tässä ei ole jos meillä olisi yleinen investointilauseke olemassa, joka erottaisi vakausopista kaikki investoinnit, mitkä tahansa, niin silloin ei sopimustakaan enää olisi. Ei enää kannustettaisi uudistuksia, jotka ovat kuitenkin välttämättömiä, ja prioriteetti valtioille, jotka ovat sopimuksen korjaavassa osuudessa, nehän pitää korjata tilannettaan, jotta ne ovat nyt nominaalisessa tilanteessa ja rakenteellisessa tilanteessa, joka sitten on sopiva ja kestävä. Samanaikaisesti voitte olla varmoja siitä, että tietysti täytyy jatkaa uudistamista talouksissa, kriisimaissa, ra- rakennerahastojen kautta. Me haluamme todellakin toimia niin, että tässäkin kehitetään hankkeita, jotka ovat kestävällä pohjalla. Tietenkin olisi absurdia, jos varoja käytettäisiin terveisiin talouksiin tai lähes pelkästään sinne, kun taas vaikeuksia olevat maat jäisivät ilman. En uskalla ajatella, että vaikkakaan emme nyt ole että siis asiantuntijat varmasti ovat ottaneet tällaiset kysymykset myös huomioon. Mitä tulee sitten työllisyysvaikutuksiin, sen pitää lisätä kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Minä tiedän, että jo nyt on esitetty arviointeja asiasta ja nämä ovat pikemminkin vahvoja arviointeja myönteisiä. Tietysti suhtaudun tähän vielä varauksella, mutta voin kuitenkin sanoa, että e, komissiossa ja EIPssä on tehty työtä, jotta jatkuvasti arvioitaisiin tätä suunnitelmaa, koska loppujen lopuksihan siitähän tässä on kyse investointivajeesta, kasvu- ja työllisyysvajeesta. Me emme voi jatkaa tällä tavalla, että Eurooppa jatkuvasti on yhden prosentin kasvussa, yhden prosentin inflaatiossa ja olen muuten tyytyväinen tähän EKPn e toimintaan. Se sopii todella hyvin tähän tilanteeseen, koska työttömyys on kestämättömällä tasolla todellakin. Jos tämä Eurooppa tällaisenaan jatkuu, niin silloin ei ole mitään tulevaisuuttakaan. Ja juuri pitää toteuttaa tämä investointi sopimus. Tässä investoidaan tulevaisuuteen. Meillä on vahvat mekanismit tukena ja minä uskon, että meillä on oikeat välineet monsieur le président. Nous sommes... puhemies. Euroopan parlamentissa me olemme tarkastelemassa äh, tätä oikeusperustan luovaa lakialoitetta äh, Junckerin investointisuunnitelmalle. Ja tämän päivän keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Teidän huomionne ja kysymyksenne ovat tärkeitä. Ei eikä pidä epäillä sitä, ettemmekö me näitä ottaisi huomioon hyvin laajalti. Haluaisin tässä täsmentää sen, että tämä investointisuunnitelma on takuita. Kyseessä ovat sellaiset takuut, joista Euroopan parlamentin tulee äänestää ja jotka vaativat, että meillä on varoja, jotka siirretään Euroopan unionin strategisen investoinnin rahastoon, ja nämä varat otetaan ohjelmista, jotka ovat vuosien 2014-2020 välisen monivuotoisen rahoituskehyksen sisäisiä. Eli tässä me käytämme viiden vuoden aikana varoja, jotta voisimme luoda tätä vipuvaikutusta, kunhan se toteutuu. Minulla on äh, suuret toiveet sen suhteen, että tämä toimi, nämä vakuudet luovat eurooppalaisten investoijien parissa luottamusta. Ja koska te nyt täällä edustatte kansallisia parlamentteja, haluaisin sanoa, että komission pöydille keräytyy maksamattomia laskuja. Niitä on keräytynyt jo monia vuosia. Olisi hyvä, että hallitukset eivät olisi niin äh, haluttomia antaa komission käyttöön tarpeelliset varat, jotta nämä maksamatta jääneet laskut voitaisiin hoitaa. Sitten tässä viittaisiin edustaja Kelleriin. Meidän täytyy olla todellakin varovaisia. Meillä on toimijoita, jotka mielellään turvautuisivat eurooppalaisen strategisen rahaston investoinnin rahastoon, ja meidän täytyy tässä todellakin äm, olla tarkkoja. Minä Hiljattain äm, eurooppalaisen tutkimusviraston ähm, edustajien äh, tapasimme että olla hyvin varovaisia tässä asiassa. Myöskin kohesiorahaston pitäisi tehdä mahdolliseksi erityisongelmissa oleville maille kohdata ne tarpeet, ja haasteet, joihin tulee vasta ennen kuin äh, voitaisiin saada aikaan ähm, tämän Junckerin suunnitelman avulla myöskin kasvua odotetulla tavalla. Kiitos. We have, uh... Kiitoksia herra Artua. Seuraavaksi herra Donnell Irlannista ja herra Wilsonet Belgiasta jatkossa. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. On hyvin paljon tänä päivänä ja eilen keskitytty kasvuun ja työllisyyteen, mikä on tietenkin tervetullutta. Kaksi välinettä, joista on puhuttu, eilen tänään on ollut strateginen investointirahasto ja määrällinen elvyttäminen, jotka ovat kummatkin tärkeitä. Euroopan, investoin, Euroopan keskuspankki tulee äh, äh, helpottamaan rahan saatia ja Euroopan investointi on tässä välittäjänä. Tämä tulee helpottamaan kasvua ja työllisyyttä, mutta myös epätasa-arvoa. Määrällinen keventäminen tulee luomaan äh, kuplan, josta mm, tulee hyödyttämään rikkaampia ja Euroopan investointipankkien järjestelmä perustuu voitteihin. Voittot menevät yksityisille yrityksille, yksityisen pääoman omistajille ja nämä ovat hankkeita, joita yksityinen sektori ei pidä itsessään kaupallisesti elinkelpoisena. Nämä ovat investointihankkeita, jossa ihmiset eh, takaavat tämän riskin, koska yksityinen sektori ei pidä niitä taloudellisesti tai kaupallisesti elinkelpoisina. Joten kysymykseni kuuluu, onko mitään mahdollisuutta käyttää kumpaakin näitä välinettä niin, että voitaisiin eh, kannustaa eh, pitkän tähtäimen ja lyhyen tähtäimen työpaikkojen luontiin, kannustaa talouskasvuun ja varmistaa, että näiden äh, välineiden hyötyä eivät huomaa ainoastaan pääoman omistajat, äh, unionin äh, varakkaammat osat, vaan kaikki. Ja sitten yksi asia, josta voitaisiin keskustella, että voitaisiinko ehkä jollain jällä järkevästi verottaa niitä voittoja, jotka tulevat liittyen kaikkiin näihin kahteen toimintaan, eli keskuspankin ja investointipankin mm, toimet tulevat luomaan voittoja. Ehkäpä näihin voitaisiin liittää vero ja tällä tavoin kerätyt määrärahat voitaisiin laittaa rakenteellisiin investointeihin, laajakaistoihin, koulutukseen ja niin poispäin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Girkinet Belgiasta. Merci président. Euh, nous accueillons plutôt Kiitoksia puheenjohtaja. Suhtaudumme pikemminkin myönteisesti investointisuunnitelmaan, vaikka voidaankin miettiä, miksi ei ole annettu lupaa valtioida Sixpack-sopimuksen puitteissa. Olen samaa mieltä näistä kernaisvaikutuksista, korva, korvaamisesta suhteessa muihin hankkeisiin, mistä kollegat ovat puhuneet, mutta pääkysymykseni koskee suuntaa joka annetaan investointisuunnitelman. Herra Moskovisi oli hiukan täsmällisempi kohteista ja päämääristä uusiutuva energia, kierrätys, mutta minulla on vieläkin sellainen vaikutelma. Tässä on mukana hiukan ihan kaikkea näissä tavoitteissa ja mielestäni pitäisi olla täsmällisempi, mitä tulee valintakriteereihin. Työllisyyskysymys tietenkin on keskeinen. Sen täytyy vaikuttaa valio, valio, valinnan alkuvaiheeseen, eikä sitten, ja sitten katsotaan, äh, luotko työ, suunnitelmat työpaikkoja myös jatkossa. Ja tietenkin tähän täytyy ottaa huomioon myös, tästä täytyy ottaa huomioon ympäristökysymykset, kun ajatellaan tulevaa Pariisin konferenssia ilmastokysymyksistä ja sitten energiahaaste. Sehän on eurooppalainen kysymys todella. Toivon, että työn jatkuessa määritellään paremmin tavoitteet. Sitten haluaisin lopettaa kysymyksen New Dealista, koska jotkut ovat käyttäneet New Deal-nimeä tälle Junckerin sopimukselle, koska Rooseveltin New Dealissa ei kuitenkaan ollut mukana pelkästään investointeja, vaan häntä kuului myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, pankkisektorin sääntelyä ja toimia, jotka lisäsivät sosiaalista kohesiota. Ei voi olla investointisuunnitelmaa ilman näitä ulottuvuuksia, sääntelyä, pankkijärjestelmän muuttamista, niin se todellakin vaikuttaa myönteisesti reaalitalouteen. Ja tässä pitää korostaa kovasti sosiaalista kohesiota, joka on nyt vaarannettuna. Jos ei ole kohesiota, niin kuluttajatkaan ei pysty luottamaan, eikä ole investointeja ja talous ei muutenkaan toimi. Merci bien. Kiitoksia seuraavaksi herra Westlund ja herra Kalatsevski Puolasta voi valmistautua. Eh, herr talman, tack för ordet. Eh, Kiitoksia puhemies. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on tällainen investointiohjelma ja että meillä Ruotsin parlamentissa eh, käymme tarkastelun. Tästä me olemme olleet parlamentissa varovaisen optimistisia tähän mennessä. En voi sanoa, että kysymyksiä ei olisi avoimena suunnitelman suhteen, niitä on paljon ja niihin täytyy puuttua. Mitä tulee projektin rahoittamiseen, me emme ole vielä kuulleet mitään talousarviorajoitteista. Jonkunhan täytyy maksaa tämä ja kukaan ei tätä vaikuta käsittelevän. Minua huolestuttaa tämä, sillä Euroopan parlamentti selkeästi toteaa, että jonkun täytyy maksaa, mutta Euroopan parlamentillahan ei ole rahaa, joten se ei maksa. Näitä asioita voidaan Euroopan unionin talousarviossa siirrellä kohdassa toiseen ja meidän pitää todellakin tässä kontekstissa nyt kysyä itseltämme, koska te tulette kuulemaan kansallisia parlamentteja. Tuletteko te kuulemaan kansallisia parlamentteja vai onko kyseessä vain Euroopan parlamentti? Kuunteletteko te siis kansallisia parlamentteja todella? Kyseessä ei ole mikään muodollisuus. Teidän täytyy todellakin kuulla meitä, meidän panostamme asiassa. Euroopan unioni ei ole mikään federalistinen liittovaltio. Se on 28 eri jäsenmaan yhteistyötä ja tulee kunnioittaa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi herra Kalasenski Puolasta ja herra Jonko valmistautuu. Panie Przewodniczący, chciałem się odnieść do pewnej idei, która była zaproponowana. Kiitoksia. Täällä on jo esitetty ehdotus, muistaakseni ehdotuksen tekijä oli herra Arty, nimittäin on kyse siitä, että erotetaan kaksi siis asiaa EU-ssa maat, jotka ovat eurossa ja ne, jotka eivät. Euroalueella olisi oma hallinto tai lähes hallinto. Haluaisin muistaa, että meillähän on jo hallinto asetus tavallaan, nimittäin komissio, ja tähän liittyykin kysymykseni, niin miten näette tämän asian, arvoisat puheenjohtajat, tulisiko joku erillinen komissio, uusi komissio euroalueelle pelkästään, ja siinä tapauksessa mitä vanha komissio sitten tekisi se, joka käsittelee kaikkien jäsenvaltioiden asioita, jos me jatkamme tätä järkeilyä ja niin pitäisi luoda myös Euroopan parlamentti, joka käsittelee vain euroalueen asioita euroalueen ulkopuoliset maat Se öö, öö, onko tämä hyvä idea. Me uskomme vakaasti, että tämä tie, joka johtaa, pyrkii samaan tavoitteeseen.

ensimmäisen keskustelun osaan liittyen. Sehän oli hyvin rikas ja mielenkiintoinen liittyen Junckerin investointisuunnitelmaan. Tähän liittyen minä haluaisin sanoa, että tämä on melkoisen paradoksaalista, sillä niukkuussuunnitelmat, joita me olemme toteuttaneet ainakin Ranskassa, ovat aiheuttaneet sen, että investoinnit ovat hidastuneet, erityisesti julkiset investoinnit ja myöskin paikallishallinnon, paikalliset on julkiset investoinnit, joten on hienoa, että tässä nyt puututaan asiaan. Te eh, sanotte, että haluaisitte jäsenmaiden panosta Euroopan strategisen investoinnin rahastoon tähän 315 miljardin. Sehän on varmasti epäilemättä hyvä idea, mutta minä mietin sitä, mistä me nämä rahat löydämme. Me emme niitä keskuspankilta lainaa, sehän olisi melkoisen paradoksaalista. Joten kysymykseni on se, minkälainen malli teillä on mielessänne? Jäsenmaat vastaavat teille, mutta te kun teette tämän ehdotuksen, kuinka te näette, että jäsenmaat voivat vastata tähän pyyntöön ja minkälaisin resursseihin ja mikä voisi olla jokaisen panos, jonka se rahastoon tuo. Sitten haluaisin vielä sanoa, että hyvin vahvasti olen samaa mieltä Jean Artuin kanssa, talousarviovaliokunnan puheenjohtajan kanssa siinä, että on tarpeen, että meillä on hyvin vahva eurooppalainen johto, eurooppalainen valtiovarain ministeri ja ministeriö, mutta tällä hetkellä mehän olemme melkoisen kaukana tällaisesta. Tämä on hyvin etäistä vielä. Ja koska me nyt artiklan 13 mukaan olemme kokoontuneet tänne tänään. Kysymykseni on seuraava, kuinka me tämän artiklan 13 toteuttaaksemme etenemme? Eilen me kuulimme vain Saksan edustaja Sarasanin e- ehdotuksia. Hänellä oli kolme tai neljä konkreettista ehdotusta sen suhteen, kuinka artikla 13 voitaisiin toteuttaa. Mielestäni meidän pitäisi keskustella tästä asiasta, vaihtaa näkökulmia ja ö, ähm, päästä siihen pisteeseen, että lähtiessämme täältä meillä on jonkinlainen ajatus siitä, mitä haluamme tehdä. Kiitoksia, herra Jong. Seuraavaksi herra Salafran Portugalista. Jarova Gabriel Kretsu, Kretsu voi valmistautua. Uh, Mr. Sa, the floor is yours. Sr. Presidente, Srs. Deputados dos Parlamentos Nacionais. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Alhainen investoinnin taso on kyse sitten julkisesta tai yksityistä. Se ei ole mahdollistanut huomattavaa kestävää kasvua aikaan mutta kun puhutaan investoinneista, pitää toimia niin, että ehdot täyttyvät, jotta kasvua todellakin syntyy Portugalissa säästöpolitiikka, jonka Troikka on johon Troika on pakoittanut, on saanut yksityiset ja julkiset sektorit äh, romahtamaan. Tässä velan taso vain kasvaa ja tämä tarkoittaa kaksi kertaa enemmän kuin julkiset investoinnit pikkuhiljaa, kun korot nousevat, julkiset investoinnit vain vähenevät. Budjetti Brexit toimet ovat vaikuttaneet siihen, että sisäinen kysyntä on laskenut ja yksityinen investointi romahtanut, säästöpolitiikka ja budjettitasapaino äh, korostaminen on, on aiheuttanut tämän tilanteen. Olemme läpikäyneet erittäin syvää kriisiä. Työttömyys on hurjaa ilman, että mitään toivoa paremmasta, vaikkakin Troikan ohjelma virallisesti loppui viime vuoden toukokuussa. Portugalin hallitus haluaa jatkaa säästöpolitiikkaa budjettikeinoin. Kun käsittelemme tänään sopimuksen kolmatta artiklaa, niin tämä itsessä on kaikkein suurin este, jota on kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Tavoitteisiin ei mitenkään voida päästä, ja jos tämä tulisi tuomitsemaan Portugalin työt, korkean työttömyyteen ja köyhtymisen ja talouden pysähtymisen. Tämän takia, hyvät naiset ja herrat, meidän pitää uudelleen neuvotella sopimuksen ehdot ja yrittää saada aikaan tukiohjelma maille, jotka ovat kärsineet sopimuksesta ja todellakin alkaa toteuttaa vahvistaa talous- ja rahaliittoa ja näin luoda myös kasvua ja työllistä näihinkin maihin. Kiitoksia. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Gabriela Kretsu ja Elmar Nepenosta pyritään valmistautumaan. Kiitoksia oikein paljon, hyvät ystävät järjestäjät ja pääpuhujat tänään antoivat meille eh, hyvin paljon mustaa huumoria ja yllättävää eh, rehellisyyttä. Rehellisyyttä, kun he sanoivat auktoriteetilla, että me elämme markkinoilla ja taloudessa. Me olemme parlamentaarikkoja täällä, me edustamme Euroopan kansalaisia. He ovat vanhanaikaisia, he ajattelevat vielä, että he elävät yhteiskunnassa, jossa asunnot, koulutus, terveys, tiet, inhimillisen kehityksen tukeminen ovat hyviä aiheita, joista voi puhua markkinayhteiskunta on heille jo pelottavaa, mutta markkinoilla tai taloudessa eläminen on eh, asia, jota he eivät voi ymmärtää. Ja valitettavasti me voi auttaa heitä eh, ymmärtämään sitä. Monille meistäkin tämä on absurdia. Ja eh, on mustaa huumoria liikkeellä, kun puhutaan eurooppalaisten New Dealista. Hyvät ystävät, kun historiallisen äh, ja äh, hienon ohjelmansa ja hän julkaisi, Roosevelt sanoi, että äh, naiset ja miehet, joita hallituksen filosofia on unohtanut, he katsovat meihin ja odottavat ohjausta ja kansallisen hyvinvoinnin parempaa mm, jakamista. Ja minä sitoudun nyt tähän uuteen New Dealiin, uudelleen jakoon Amerikan äh, kansalle. Marx kirjoitti kerran, että ensimmäinen kerta on tragedia, toinen kerta on farsi. Ja olen pahoillani sanoessani, että hän oli oikeassaan. Ja nyt me olemme sitoutuneet New Dealiin, joka onkin Euroopan markkinoita varten. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja, Rova Helmer. Lepen, Lepenus ja pyydän herra Helmut Markovia Saksasta valmistautumaan puheenvuoronsa. Kiitos. Puheenjohtaja, sinällään on myönteistä tässä investointirahastossa, mutta aina ollaan vähän kriittisiä. Alankomassa minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin kun ajatellaan tämänhetkisiä hankkeita, ja meidän pitäisi miettiä, minkälaisia innovatiivisia hankkeita voitaisiin löytää, jotka todellakin suotuvat lisäarvoa taloudelle. Innovaatiotutkimus on tärkeä siis. Ja edelleen tässähän on kysymys sopimuksessa, kyse on 315 15 miljardista mielestäni suurin osa tästä oikein ymmärrä. Meidän pitäisi miettiä, mistä nämä rahat oikein tulevat ja ennen kaikkea, miten tätä kaikkea ohjataan ja johdetaan. Ja kun tässä on, tässä on hiukan epäselvyyksiä, kun tämä lukee. Ei, kuka tulee valvomaan tätä kaikkea, kun toteutetaan projekteja? Tässä pitää olla todella kriittinen sen suhteen Tietenkin tunnen, suhtaudun tähän myönteisesti, mutta tähän liittyy paljon kysymysmerkkejä. Ja sitten, kun tässä on kyse aika paljon sitä rahasta, ja me haluamme innovoida, me haluamme investoida, investointi tuo työ, työllisyyttä, mutta olemme Euroopassa on tuotu myös uudistuksiin, on sovittu budjettileikkauksiin ja nämä sopimukset edelleenkin sitovat meitä ainakin mitä tulee alankomaisen delegaation. investointiin. ovat hieno asia, rahastoon suhtaudumme myönteisesti, mutta hyvää valvontaa tarvitaan ja kaikki sopimukset, jotka on tehty, niistä pitää pitää kiinni, mitä tulee budjetti- ja finanssipolitiikkaan. EU e pitää edelleenkin pysyä tiukasti yhtenäisenä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Helmut Markov Saksasta ja pyydän herra Kimmo Sasia Suomesta valmistautumaan. Olkaa hyvä. Ja, Niin, oikein paljon kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Julkisen talouden investoinnit ovat viime vuosina vähentyneet dramaattisesti mm, eri syistä. Nyt komissio ajattelee, että se pystyy nämä investoivat taatuilla yksityisillä investoinneilla korvaamaan. Ettekö myös usko, että jos yritys ajattelee voivansa tehdä voittoa, niin se olisi nyt jo investoinut. Tämä tarkoittaa, että nämä ovat hankkeita, että jos niillä haluaa ansaita rahaa, niin silloin on julkiset palvelut siirrettävä yksityisille, jotta ne voivat tehdä voittoa. Toinen kysymys, joka minulla on, tämä investointineuvosto, sen pitäisi koostua kuudesta riippumatta riippumattomasta talouden asiantuntijasta. Äh, sitten on ihan loogista ja hyväksyttävää, että ainoastaan talouspoliittisin perustein argumentoidaan ja valitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tietenkin jäsenvaltioissa, äh, niissä jäsenvaltioissa, joissa talouspoliittinen ympäristö on kehittyneempi, että niihin investoidaan sitten enemmän kuin valtioihin, joissa talouspoliittinen ympäristö ei ole niin vahva. Ja kolmas kysymys. Miksi joku jäsenvaltio pitäisi mahdollisesti itse laittaa ylimääräistä rahaa tähän rahastoon, jos sillä ei ole minkäänlaista yhteispäätösoikeutta sen suhteen, mihin nämä määrärahat käytetään, koska päätetään ainoastaan taloudellisin kriteerein. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Kimmo Sasi Suomesta ja pyydän herra, jotta Jorgen Andersson valmistautumaan. I agree. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että tarvitaan investointeja Eurooppaan. Todella kuitenkin olen sitä mieltä, että investointeja täytyy aina olla tuottavia ja tästä tarvitaan kysyntää markkinoilla ja meidän pitää olla kilpailukykyisiä globaalisti. Sitten pitää pohtia, tarvitaanko lisätoimia, kuten Juncker-suunnitelma, ja minun täytyy sanoa, että minulla on joitakin epäilyksiä sen suhteen, ja tosiasia on, että tällä hetkellä korot ovat 0,50 tulee Suomeen jotain, korko ei ole mikään ongelma eikä este investoinneille ja määräinen elvytys, e- jota EKP harjoittaa, saa paljonkin rahaa markkinoille virtaamaan, joten nämä toimenpiteet e, voisivat jo riittää. Olen hiukan peloissani, kun käytämme kaikkia keinoja, että parantaisimme, in, parantaisimme investointeja, työllisyyttä, ehkä olemme rakentamassa varsinaista kuplaa ja sitten kun se puhkea, niin se voisi olla vuosien ongelma jälleen. Sitten haluaisin muistuttaa siitä, että ongelmana on sekin, että meillä on paljon ristiriitaisia poliittisia pyrkimyksiä ja sääntöjä Euroopassa. Jos ottaisin nyt tässä muutaman esimerkin, esimerkiksi pienet yritykset mielestäni rahoituksen saatavuus on aika hyvä yrityksillä, mutta siihen ei tyhjintänsä. Ja miksi hinta on korkein pienimmille yrityksille? Tämä johtuu pankkisääntelystämme ja tämä on nostanut hintoja pienille yrityksille, mitä tulee rahoitukseen. Yhdellä käsillä teemme jotakin, nostamme hintoja ja yksityisiä investoinneista toisaalta toisella kädellä yritämme tehdä jotakin muuta. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että kun näin on tehty, että EU ja valtiot eivät ryhtyisi mihinkään riskeihin, mitä tulee näihin yrityksiä, vaan pankki pitäisi kantaa riski. Sama koskee valtioita. Vakaus- ja kasvusopimus vaatii sitä, että maksimi julkinen investointi oli 6 prosenttia ja nyt pyritään sitten kannustamaan suurempaan lainan antoon. Kuitenkin paketti on ihan ok, mutta meidän pitäisi muistaa, että me tarvitsemme luottamusta talouteen, ei paniikkia. Tämä koskee myös Kreikan tapausta, joka on pian käsissämme. Ja sitten sääntelyn ennakoitavuus ja mahdollisimman vähän ennak- sääntelyä. Tämä on paras tapa saada kasvua. Thank you very much, Mr. Sasi. Kiitoksia, herra Sasi. Ja seuraava puhuja on herra Andersson. Olkaa hyvä. Tack så mycket, ordförande Joo, Kiitoksia puhemies. Huolimatta siitä, että meillä on laajaa valvontapolitiikkaa, investointien taso on matala ja siksi komission aloite on tervetullut. Tällä on ainakin suuri symbolinen merkitys että tätä me tarvitsemme. Meidän tulee rakentaa luottamusta tulevaisuuteen Euroopan kansalaisten keskuudessa. Monet ovat maininneet yksityiset investoinnit ja yrittäjyyden roolin siinä, kun taloutta pyritään jälleen käynnistämään ja kuinka tärkeää on välttää byrokraattista taakkaa. yksityisen sektorin investointien tasoa säätelee se, minkälaisia tuloksia investoinneille odotetaan. Ja tässä korostan, että on hyvin tärkeää vahvistaa entuudestaan yhtenäismarkkinoita. Minua huolestuttaa kasvava protektionismi. Yrit- teille olisi mahdollisuuksia enemmän, jos avoimuutta olisi enemmän kaupan alalla. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat ehto, jotta voisimme vaurautta levittää niin, että se hyödyttäisi kaikkia. Joten Euroopan parlamentille ja komissiolle sanoisin ja kansallisille parlamenteille, sanoisin teille kaikille, että on erittäin tärkeää olla antamatta protektionismin levitä. Meidän täytyy yhä ottaa ulkomaisia investointeja vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Andersson. Oli viimeinen puhujalistallamme. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron paneelille ensin herra Moskovisille. Hän voi kommentoida. Sitten herra Artvi loppukommentteja varten. Herra Moskovisi, olkaa hyvä. Nous en arrivons euh, à la conclusion de... Nyt olemme tässä keskustelun loppuvaiheessa. Minun mielestäni tämä on osoittanut, että kannatte järjestää tämä tilaisuus, jossa ähm, kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentit olivat mukana. Oltiin kiinnostuneita tästä investointisuunnitelmasta. Samoin kysymyksiä tuli esiin Mielestäni tämä on aivan legitiimiäkin. Me halusimme, tästä suun... halusimme tätä suunnitelmaa ja se laadittiin ja nopeasti. Me uskomme myös tähän suunnitelmaan ja panemme siihen kaiken tarmomme. Samanaikaisesti me tiedämme, että meitä arvioidaan ja aikomuisten ja tahdon tai tarmon perusteella, vaan todellakin tulosten pohjalta vasten arvioidaan vasta. Ja tämän takia kaikki kysymykset, joita täällä on tehty, ovat aivan oikean osuvia ensinnä muutama kommentti mitä tulee hankkeiden tavoitteeseen, tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän sanon, eikä varmasti viimeinenkään kerta, mutta tämä on tärkeä asia meille. Kyse ei ole siitä, että rahoitetaan mitä tahansa investointeja tai investointeja, jotka joka tapauksessa olisivat saaneet rahoitusta jostakin. Me haluamme investoida sinne, missä vaikutus talouteen tuntuu huomattavimmalta. Uusiutuva energi- energia, infrastruktuuri, liikenne, uudistuva energia. Tiedän, että jäsenvaltioiden tarpeet ovat vaihtelevia näissä kysymyksissä ja me yritämme vastata näihin erityistarpeisiin, mutta toimme kuitenkin niin, että otamme huomioon eri maiden tilanteen. Sitten on toinen kysymys, joka teitä on innoittanut, nimittäin tasapaino sääntöjen noudattamisen kohdalla ja investointien välillä. Meillä on sääntöjä kasvulle ja vakaudelle. Tässä on sopimus ja nämä Säännöt ovat vielä aika uusia. Me emme halua muuttaa näitä sääntöjä nyt ja olemme sitä mieltä, että ne vastaavat tarpeeseen, josta äsken puhuin, nimittäin täytyy vahvistaa julkisia talouksia, mutta nämä säännöt, näihin sääntöihin liittyy tiettyä joustovaraa, jota meidän pitää käyttää tämän suuntaisen tiedonannon komissiokin antoi. Kyse ei ole mistään u- sääntöjen uudesta keksimisestä tai että kielletään tämä sopimus, vaan tämänhetkisten sääntöjen mukaisesti tulkitaan asioita niin, että suositaan työllisyyttä ja kasvua komission tiedonanto on sellainen, että se kannattaisi todellakin lukea. Se on varsin selvää tekstiä. Uskon, että tätä kautta muun muassa voimme ottaa huomioon menot ja investointitarpeet jäsenvaltiossa, ottaen tietenkin huomioon erilaiset tilanteet sen mukaan, kuuluuko jäsenvaltio korjaavaan tai ennaltaehkäisevään osuuteen so- sopimuksessa. Sitten demokraattinen legitiimisuus, joka on teille tärkeä kysymys, kun laadittiin sopimukset talouspolitiikan ohjauksesta ja budjettikurista, niin parlamentin merkitys on vain kasvanut Euroopassa, erityisesti mitä tulee talouspolitiikan suunnittelemiseen. Euroopan parlamentti, tämä parlamentti säännöllisesti saakin tietoa ja sitä konsultoidaan, mutta on kyse suuremmastakin, se on todella lainsäädäntäjä itse. Ja mitä tulee EUn sitoumuksiin, kun on vaikeita, vaikeita tilanteita, tilanteita joissakin maissa, meillä on suoraa yhteyttä pysyvän taloudellisen dialogin kautta, ja yksi komission tehtävistä on täällä parlamentissa ja valiokunnassa kertoa Euroopan parlamentille asioista ja olla tilivelvollinen tietysti tarvitaan myös kansallisten parlamentin osuutta ja kaikkien komissaarien osuutta. Silloin kun he vierailevat jäsenvaltiossa, heidän pitää kantaa vastuun näistä kysymyksistä. Eilen vierailin itse Saksassa ja luonnollisesti kävin Bundestagissa, jossa tapasin eri poliittisen ryhmien edustajia tai poliittisen puolueiden edustajia. Ja komission on aina kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin palveluksessa. Sitten tämän keskustelun aiheena oli siis Euroopan New Deal. Onko tämä investointisuunnitelma nyt tällainen New Deal? Se ei pyri olemaan tällainen Tästä pitää olla sel- realistinen ja selvänäköinen. Mutta itse asiassa olemme nyt käännekohdassa mielestäni, kun ajatellaan vi- viimeistä viittä kuutta vuotta Euroopan rahoituskriisin kourissa. Ja pääongelmana oli herra Rentama tietää edeltäjänä, niin meidän piti vakauttaa tilannetta, pelastaa euroalue, taata rahoituksen turvallisuus. Kaikki mitä teimme oli silloin, valtiovarainministeri toimi tähän suuntaisesti. Nyt olemme uudessa vaiheessa. Kyllä, meillä on välineitä, ajattelen Euroopan vakausmekanismeja, ajattelen pankkiunionia, se ei ollut mikään helppo toteuttaa, ajattelen ohjelmia, joista nyt monet maat ovat pääsemässä eroon, joten tätä kautta pystymme varmistamaan turvallisuuden epävakauden aikana myös pankkijärjestelmässä. Tällä hetkellä haasteet ovat erilaisia. Me tiedämme elpymisen, mutta se on vielä liian heikkoa, se ei riitä. Eikä voida jälleen kerran tyytyä siihen, että kasvu on näin heikkoa, inflaatio on liian heikkoa, työttömyyttä on liikaa. Jos loppujen lopuksi sitten populismi tässä voittaa ja me tiedämme, että Euroopan täytyy osoittaa hyvällisyytensä tulosten kautta ja tämän takia tänään haaste on eri. Nyt pitää dynamisoida Euroopan taloutta ja tässä tarvitaan strategiaa, joka on tällainen kerro, jolla on monenlaisia vaikutuksia. Tarvitaan sopi, tähän sopivaa budjettipolitiikkaa, rahapolitiikkaa, puhuin tästä pitkään. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, niitä pitää jatkaa edelleenkin. Pitää myös syventää sisämarkkinoiden toimintaa. Haluaisin jopa sanoa, puhua sisämarkkinoista, koska meillä on vieläkin liikaa sirpaloituneisuutta markkina-alueella. Me kolmanneksi tarvitsemme so, tähän sopivaa rahapolitiikkaa en tietenkään nyt voi kommentoida EKPn politiikkaa mutta kaikki ovat nähneet, että EKP on toiminut Euroopan etujen mukaisesti, ottanut huomioon tilanteen niin kuin se on, alhainen inflaatio, deflaation uhka, heikko kasvu. Sitten lopuksi tämä investointisuunnitelma, se on yksi kivi tässä uudessa rakennelmassa, jonka kautta varmasti pystymme saamaan aikaan enemmän työllisyyttä ja kasvua. Voimme tästä keskustella vielä uudestaan. Nythän olemme todella päättäväisiä ja samoin me olemme tarpeeksi realistisia ja vaatimattomia. Ei kyse ole tästä suunnitelma, suunnitelmasta sinällään, jonka pohjalta arvioidaan tätä kaikki olemme tästä hyvin tietoisia, vaan tulokset tulevat ratkaisemaan. Ja voitte olla varmoja siitä, että Euroopan komissio, EIPn kanssa ja jatkuvasti tietysti tiedotamme asioista kansalliselle parlamentille ja Euroopan parlamentille. Me ole, komissio on todella tietoinen omasta vastuustaan. Suunnitelma ei sinällään ole mikään tulos, vaan tuloksen, po, tulokseen pohjalta meitä arvioidaan ja olemme valmiit vastaamaan tähän haasteeseen. Thank you very much, Kiitoksia, herra Moskovitsi. Ja nyt haluaisin pyytää kysymyksiä pyytää herra Artuita vastaamaan. Kiitoksia, puhemies. Minä totesin, että Euroopan parlamentti kuuntelee tarkasti kaikkia kysymyksiä ja huomioita, joita tänään on ilmaistu ja luonnollisesti otamme huomioon ne, kun valmistelemme äänestystä joka koskee oikeudellista välinettä, jota komissio tarvitsee tämän strategisen investoinnin rahaston käynnistämiseksi. Haluaisin erityisesti edustaja Galasenskille vastata. Hän kysyi euroalueen hallinnosta. Haluaisin palata euroalueeseen hetkeksi. Kymmenen vuoden ajan euroalue toimi euroryhmän hallinnassa. Se oli tavallaan hallitus ja euroryhmä ei kokonaan tilannetta hallinnut, koska päädyttiin valtion velkakriisiin euroalueella. Ja huomasimme tuolloin, kuinka euroalueen jäsenmailla oli erityinen vastuu, joka ei ole samanlainen joka yhdistää 28 Euroopan unionin jäsenmaata. Kun Euroopan unioni on vaikeuksissa, olemme huomanneet tämän, kun apuun tulee rientää Euroopan unionin talousarvio, ei ole siihen turvaudutaan tai 28 jäsenmaata, jotka pääoman tarjoamiseen eurooppalaisen vakausmekanismin kautta tai kahdenvälisten lainojen kautta osallistuisivat kyseessä ovat euroalueen jäsenmaat ja euroalueiden jäsenmaiden ähm, parlamentit ovat riittävät ähm, varat saattaneet käyttöön, että voitaisiin auttaa näitä pulaan joutuneita maita. Tämä tapahtuu euroalueen sisällä ja siksi euroalueen parlamenteilla on valvontaoikeus sen suhteen, kuinka euroaluetta hallinnoidaan. Miksi tarvitsisimme hallinnon euroalueelle? Meillä on Euroopan keskuspankki, jonka pääoma on euroalueella. Ja Euroopan keskuspankin johtaja on tehnyt sen, mitä hänen piti tehdä, ja välillä hän jopa hiukan ylitti perussopimuksen äh, tehtävänsä, mutta jotta voisimme luoda tällaisen Amerikan Yhdysvaltain kaltaisen politiikan äh, yhdistelmän, jotta voisimme raha- ja talouspolitiikkaa hallinnoida. Euroopan keskuspankin puheenjohtajalla pitäisi olla euroalueen johtaja äh, työkumppaninaan. Tämä tekee Tämä on syy sille, että teen ehdotuksen euroalueen johdosta. Kyseessä ei ole mikään syrjintä Euroopan muita jäsenmaita kohtaan. Kaikki ne Euroopan unionin jäsenmaat, jotka haluavat, ovat halunneet euroalueen ulkopuolelle jättäytyä, niillä on ö, ähm, lopulta mahdollisuus euroalueeseen liittyä. Meillä on tietynlaisia ähm, sokeita pisteitä. Meillä on euroalueella asioita, joita mikään parlamentti nykyisin ei kontrolloi. Meidän tulisi vastata tähän puutteeseen ja luoda euroalueen johdolle demokraattinen legitimiteetti. Eli tässä toivottavasti poistin kaikki huolet siitä, että Euroopan unionin sisälle syntyisi syrjintää. Haluaisimme luottamukselliset suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille – ei pidä sallia sitä, että pientäkään epäilyksen itua nyt jää vallalle kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin väliseen suhteeseen. Korostan, että sillä tämän luottamuksen ja kansalaisten luottamuksen, luottamuksen tulevaisuuteen ja luottamuksen Junckerin investointisuunnitelmaan pitäisi olla vallalla. Ne ovat tärkeitä. Kiitoksia. Tyi. Kiitoksia herra Artyi. Nyt hyvät kollegat, muutama loppukommentti minulta puheenjohtajana ensinnä. Sekä alkupuheenvuoroissa että parlamentin jäsenten kommenteissa korostettiin kiireellisyyttä, jotka liittyvät New Deal-toimenpiteisiin. Myös täytyy saada kiinni muita nopeampia talouksia. Tämä otettiin myös esille. Nämä molemmat tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voi ymmärtää, mikä merkitys uudella New Dealillä on EUlle. Alhainen investointitaso on sekä syy että syytä että tulosta Euroopan eh, heikosta asemasta maailman kilpailukyvyssä ja näin se on myös epäsuosittu investointikohde ollut. Eurooppa usein nähdään vanhanaikaisena ja jäykästi säänneltynä näin investoinnit pyrkivät Aasian markkinoille, elinvoimaisemmille markkinoille – joten meidän pitää ajatella tavoitetta, miten, meistä, miten voimme houkutella enemmän investointeja. Jos houkuttelee niin, että rohkaisee yrityksiä menestykseen, uudistaa veropolitiikkaa, rohkaisee yritystoimintaa tai käyttää hyväksen sitä, että olemme suuri markkina-alue ja poistamme esteitä sisämarkkinoille pääsylle. Lisäksi EUn ei pitäisi kilpailla maailmanmarkkinoilla laskemalla hintoja ja toimimalla ylhäältä alaspäin. Meidän pitää kilpailla laadulla ja korkealla lisäarvolla. Me emme tarvitse vain työpaikkoja, tarvitsemme laadukkaita, hyvin palkattuja työpaikkoja. Niin kuin Pierre Moskovitsi komissaari sanoi, meidän pitää investoida tulevaisuuden tarpeisiin, innovaation, tutkimuksen kehitykseen ja niin kuin herra Sant sanoi, tarkastella investointeja, jotta helpotetaan kasvua ja erotetaan tämä päivittäistä menoista. Lisä kolmanneksi, mitä tulee arvosteluun siitä, että suunnitelma ehkä menee tarpeeksi pitkälle tai että sen pitäisi olla ympäristöystävällisempi tai tiukempi ehdoltaan. No, kaikki tietysti aina voidaan parantaa, mutta jotta EU pystyy säilyttämään eurooppalaisen hyvinvoinnin ja työn mallin jatkossakin, niin nyt on selvää, että meidän täytyy löytää uusia luovia tapoja hoitaa talousta kehitystämme. Meidän pitää rohkaista innovaatiota ja ryhtyä päättäväiseen toimintaan kasvun hyväksi, vaikka olisi mukava keskustella muutaman vuoden ajan ja koittaa löytää tapa toimia. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että on jo parempi, kun pyritään saamaankin maailmanlaajuisia kilpailijoitamme ja mietimme tällaisia yksityiskohtia, jotka parantavat oikeasuuntaisuutta. Ja vielä lopuksi jäsenvaltioiden mukanaolo. Sitä ei tarpeeksi voi tässä korostaa. Yritystoimintaa ei luoda Brysselissä tai Strasburgissa ne toimet Avignonissa, Tartossa, Edinburghissa, Portossa ja niin edelleen ja kaikissa muissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Tämän takia New Deal ei voi onnistua, elleivät jäsenvaltiot seiso täysin sen takana. Ja luonnollisesti ei tämä ole mitään uutta, mutta haluan vielä korostaa vahvaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan unionin toimielinten kesken. Mitä tulee rakenteellisiin uudistuksiin, meillä tulee olemaan tilaisuus keskustella näistä seuraavassa kokouksessa, joka alkaa kello 14. Tästä istunnosta vielä haluan kiittää kovasti kaikkia paneelin, paneelin osallistujia ja kaikkia muitakin, jotka kertoivat näkemyksistään ja haluaisin kiittää niitäkin, jotka vain osallistuivat ja kuuntelivat ja ehkä saivat uusia hyviä ajatuksia. Vielä lopuksi minulla on ilo sulkea tämä kokous ja samalla kutsua teidät äh, voileipä lounaalle. Ehkä tämä oli tämän osuuden paras tieto. Jehuri Menuhin tilaan kolmannessa kerroksessa. Sitten tapaamme kello 14 seuraavaistuntoa varten. Tämä osuus päättyy. Kiitän kaikkia.